E, dzień dobry. Witam Państwa na kolejnym... Hyvää huomenta. Haluaisin e, toivottaa kaikki tervetulleeksi seuraavaan istuntoon. Euroopan neuvoston puheenjohtaja herra Van Rompuy. Tervetuloa myöskin komission puheenjohtaja ja, ja komissaari. Ensimmäinen esityslistamme kohta on Euroopan neuvoston puheenjohtajan kommentit koskien eh, Eurooppa-neuvoston 24.–25. maaliskuuta 2011 pidetyn kokouksiin kokouksen eh, päätelmät. Puheenjo- puheenvuoro Herman Van Rompuy, olkaa hyvä. Hyvä puhemies komission puheenjohtaja, arvon edustajat. 49 päivän kuluessa olen johtanut kolmea Euroopan neuvoston kokousta ja euroalueen valtioiden ja hallitusten puheenjohtajien kokousta. Tämä tekee selväksi sen, kuinka suuria ja kiireisiä haasteita unionilla on sekä taloudellisesti että diplomaattisesti. Tämä tekee myös selväksi sen, että Euroopan neuvoston tapa, tapaamiset eivät ole ainoastaan tapahtumia, vaan ne ovat osa prosessia. Tässä kokouksessa, josta tänään puhun 20. ja 4. ja 25. päivä maaliskuuta pidetystä kokouksesta siis puhun, me hyväksyimme tärkeitä taloudellisia toimia, joita on valmisteltu viime vuoden aikana me kiihdytimme toimintaamme Libyan tapahtumien osalta ja aloitimme vastaustoimet Japanin katastrofaalisiin tapahtumiin. Käyn nyt nämä kaikki läpi erikseen. Ensinnäkin taloudelliset toimet. Talousasioissa me edistimme kattavaa toimintapakettia. Aikaisempien kokouksien jälkeen muun muassa 11. maaliskuuta euroalueen kokous näiden kaikkien avulla pystymme saamaan yhteen kaikki osat tätä pyrkimystä. Tietysti se, että hyväksyy toimia kriisistä pääsemiseksi ei vielä saa meitä kriisistä, vaan tähän tarvitaan jatkuvia ponnisteluja. En nyt lähde käymään läpi yksityiskohtaisesti kaikkia päätöksiämme, vaan ne löytyvät päätelmistä. Käyn kuitenkin läpi kuusi keskeistä asiaa. Ensinnäkin hyväksyimme muutoksen perustamissopimukseen, jotta voidaan antaa hyvä oikeus perustaa pysyvälle vakausmekanismille. Parlamentti on jo 15. joulukuuta päätöslauselmassa pyytänyt, että tehtäisiin kevyt muutos perustamissopimukseen, jotta annettaisiin oikeus perusta tällaiselle mekanismille sen sijaan, että lähdettäisiin muuttamaan perustamissopimusta rankalla kädellä. Me teimme niin kuin te toivoitte. Oli hienoa, että parlamentti hyväksyi 23. maaliskuuta niin suurella äänten enemmistöllä tämän tehdyn muutoksen. Olen erityisen tyytyväinen siksi, että saimme parlamentin vakuutettua tietyistä huolista, jotka täällä oli otettu esille ja haluaisin kiittää esittelijöitä Brock ja Gualtieri siitä, että tehtiin niin läheistä yhteistyötä kanssani. Toiseksi me saimme selvän sopimuksen aikaiseksi, joka koskee tulevan vakausmekanismin kokoa ja kattamaa alaa ja myös väliaikaisen mekanismin parantamista. Kolmanneksi me vahvistimme ne neuvoston päätökset, jotka koskevat budjetti- ja makrotaloudellista valvontaa ennen kuin neuvotellaan parlamentin kanssa. Tiedän, että työstätte tätä asiaa kovaa vauhtia. Olen tavannut esittelijänne ja tapaan koordinaattorit iltapäivällä kaikki asianosaiset ymmärtävät, että päätös on saatava aikaiseksi kesäkuuhun mennessä. Neljänneksi aloitimme eurooppalaisen ohjausjakson. Tämä on harjoitus, joka liittyy Eurooppa 2020 strategian täytäntöönpanoon, vakaus ja kasvu sopimukseen ja makrotaloudelliseen valvontaan. Eurooppa-neuvosto kesäkuussa johtaa tästä johtopäätökset. Minä vahvistan henkilökohtaisesti ja varmistan sen, että tästä ei tule mikään pelkkä byrokraattinen prosessi. Viidenneksi me päätimme, että pidettäisiin kohta uskottavat stressitestit pankeille tässä. Pankkien on tehtävä testit ja hallitusten on oltava valmis huomioimaan testien tulokset. Kuudenneksi me päätimme uuden laatuisesta taloudellisesta koordinaatiosta. Me kutsumme sitä Euro Plus sopimuksi kahdesta syystä. Ensinnäkin siksi, koska siinä on kyse siitä, mitä euroalueen maat haluavat tehdä enemmän kuin aikaisemmin. Niillä on yhteinen valuutta ja ne haluavat tehdä yhteisiä ponnisteluja. Sen lisäksi, että on jo olemassa yhteiset EU-sitoumukset. Ja toisaalta se on avoin myös muille ja siksi olen tyytyväinen siitä, että kuusi E, euroalueen ulkopuolista maata on kertonut tulevansa mukaan. Kyseessä ovat Tanska, Puola, Latvia, Liettua, Bulgaria ja Romania. Se on avoin myös neljälle muulle jäsenvaltiolle, ne voivat tulla myöhemmin mukaan. Haluaisin vielä kerran sanoa, että Europlus-sopimuksen poliittinen sitoumus tulee sen lisäksi, mitä kaikkea muuta on hyväksytty jäsenvaltioiden taloudellisen toiminnan parantamiseksi tarvitaan vahvempi vakaus- ja kasvu sopimus liittyen julkisen talouden valvontaan, makrotaloista valvontaa ja 2020 sopimuksen täytäntöön panoa ja rakenteellisia uudistuksia, jotta voidaan saada kasvua aikaiseksi. kilpailukykyä, julkista taloutta ja eläkkeitä, työllisyyttä koskevat sopimukset on pantava täytäntöön kansallisissa ohjelmissa. Ja lopuksi vielä taloudesta sanoisin, että jotkut ajattelevat, että tässä puretaan hyvinvointivaltiota ja sosiaalista suojelua. Ei missään nimessä. Niin kuin sanoin, Aikaisemmin tässä halutaan todellakin pelastaa nämä tärkeät osat eurooppalaista mallia. Haluamme varmistaa, että meidän kansantaloutemme ovat tarpeeksi kilpailukykyisiä, jotta voidaan luoda työpaikkoja ja pitää yllä kansalaisten hyvinvointi. Tästä on kyse. Nämä olivat keskeiset elementit meidän yleisessä talouspaketissamme, jolla pyritään pääsemään kriisistä. Kuten sanoin, ne ovat pitkän prosessin lopputulos, ei mikään yksi ainoa kokous. 25. maaliskuuta 2010 Eurooppa-neuvosto päätti parantaa Euroopan taloushallintoa, pantiin pystyyn Task Force ja minä tätä työryhmää johdin. Vuotta myöhemmin meillä on nyt uusia sääntöjä, uusia välineitä ja kunnianhimoisempaa politiikkaa tuolloin ja nyt vielä oli kyse kaikkien toimielinten ponnistuksista myös te parlamenttina ja jäsenvaltiot olivat mukana. Tässä on ollut myös dramatiikkaa, mutta poliittista tahtoa on ollut jatkuvasti ja tiedämme mihin suuntaan olemme menossa. Olemme saaneet myös hyviä tuloksia aikaisiksi. Tietysti ongelmat eivät ole vielä takanapäin ne, niiden syynä on se, että aikaisemmin tehtiin virheitä, ei ollut oikeita välineitä, ei Euroopan eikä kansallisella tasolla, mutta nyt pyrimme ratkaisemaan nämä asiat, emmekä toista enää ongelmia. Ja sitten Libyasta. 24. 25. maaliskuuta me keskustelimme myös Libyan tilanteesta. Me olimme päättäväisiä saman suuntaan. Tiedän, että jotkut teistä epäilivät, mutta kuitenkin työskentelimme sen suuntaan, että saataisiin konkreettisia tuloksia. Kaksi viikkoa aikaisemmin ylimääräisessä Eurooppa-neuvostossa 11. maaliskuuta me olimme tehneet päätöksen selvästä Libyan linjasta. Ilman tätä selvää eurooppalaista kantaa sitä seuraavat toimet eivät olisi olleet mahdollisia. Me päätimme, että jotta voimme varmistaa siviiliväestön elämän jäsenvaltiot voisivat tarkastella kaikkia mahdollisia optioita, kunhan voidaan osoittaa selväksi, että on olemassa tarve selvä oikeusperusta ja alueelta saatu tuki. Nämä ehdot täyttyivät nopeasti. Oli selvää, että tarve oli olemassa, kun hallitus lisäsi väkivaltaa ja oikeusperusta saatiin, kun YK turvallisuusneuvosto teki päätöksen tärkeästä Libyan julistuksesta heti Eurooppa-neuvoston kokouksen jälkeen. Alueellinen tukikin saatiin Arabiliitolta. Ne toimet, joihin Euroopan maat, arabimaat ja Pohjois-Amerikan maat ovat ryhtyneet, ovat YK julkilausuman pääty, päätöslauselman täytäntöön panoa. Näin on voitu suojata siviiliväestöä, on vältytty verilöylyltä ja tuhansia ihmisiä, ihmishenkiä on pelastettu. Tämä on tärkeää lopputulos ja siihen kiinnitettävä huomiota. Tämä on tärkeämpää kuin päätöksentekoprosessi. Metsä on tärkeämpi kuin puut. Tiedämme, että oli vaikea tehdä päätös sotilaista toimista. On selvää, että esille tulee kysymyksiä ja epäilyksiä. Tämä on normaalia silloin, kun kyse on sodasta ja rauhasta. Mutta kaikki vaikeudet, jotka ovat tulleet esille, eivät saa meitä unohtamaan sitä, kuinka paljon Euroopan unioni on saanut aikaiseksi kriisin alusta alkaen Euroopan unioni on ollut etulinjassa olemme ensimmäisiä, jotka otamme käyttöön sanktioita matkustuskiellon tärkeille henkilöille tuolta alueelta. Me jäädytimme libyalaisia varoja. Ensimmäisenä tunnustimme myös libyalaisen siirtymäneuvoston eh, vuoro eh, keskustelukumppanina parlamentin pyynnöstä ja unioni myös koordinoi pelastustoimia EU-kansalaisille ja on antanut tärkeää humanitaarista apua. Poliittiset tavoitteet, joista päätimme 11.3. ovat yhä samoja. Gaddafin on poistuttava. Me haluamme poliittisen siirtymän, jota libyalaiset johtavat ja jossa lähdetään liikkeelle poliittista vuoropuolusta. Me olemme valmiita auttamaan uutta Libyaa sekä taloudellista että instituutioiden rakentamisessa. Me myös seuraamme läheltä sitä, mitä alueella muualla tapahtuu. Tiedämme, että kussakin alueessa eh, maassa tilanne on erilainen. Olemme erityisen huolestuneita Syyrian, Jemenin ja Bahrainin tilanteesta. Me tuomitsemme väkivallan lisääntymisen ja kannatamme poliittisia uudistuksia naapurialueilla. Meidän on muutettava politiikkamme ja tästä puhun myöhemmin tänään useamman henkilön kanssa, joka on näistä asioista vastuussa ulkoisen valiokunnassa. Ja myönteisenä seikkana on hyvä todeta, että perustuslaillinen kansanäänestys sujui hyvin Egyptissä kaksi viikkoa sitten. Sitten vielä muutama sana Norsunluun rannikosta. Se ei ollut Eurooppa-neuvoston eh, asialistalla, mutta hyväksyimme päätelmät eh, siihen liittyen. Joulukuussa olemme tarkkaan seuranneet tilannetta sen jälkeen. Ensinnäkin tuomitsemme väkivallan, erityisesti se, joka kohdistuu siviiliväestöön, hyvin vahvasti. Sen on loputtava kaikilla kaikkialta tulevan väkiallan. Ja toisaalta on sanottu, että nyt ei demokratia toteudu, demokratia ei toteudu ainoastaan vaaleissa, vaan on toteudut, on mm-hmm. vaalien lopputuloksen on toteuduttava. Kansainvälinen yhteisö teki selväksi, mikä tilanne oli vaalien jälkeen, ja meidän pitää olla nyt jatkuvasti Eh, yhdenmukaisia. Ja sitten Japaniin, jos ajattelemme kuinka suuri määrä tragedioita on kohdannut Japania, me olemme ilmaiseet solidarisuutemme japanilaista väestöä kohtaan ja surun valittelut, koska tuhansia on kuollut. Me emme saa heitä unohtaa, vaikka nyt kiinnitämme huomiota muihin draaman aspekteihin Japanissa. Me olemme unionin valmi, unionina valmiita auttamaan niin kuin vain voimme. Olemme Japanin todellisia ystäviä. Haluamme korostaa EU-Japani suhteen strategista tärkeyttä. Kuten tiedämme, Tämä kaikki vaikeuttaa myös, vaikuttaa myös Japanin ulkopuolella ja siksi Euroopan unioni vetää tästä kaikki johtopäätökset. Tarkastelimme seurauksia maailman taloudelle ja myös ydinseikkoja. Tämä on hyvin tärkeä prioriteetti ja siksi olemme päättäneet, että kaikki meidän ydinvoimalaitostemme turvallisuus on tarkistettava, on käytävä stressitestit, jotka liittyvät turvallisuuteen komissio kertoo stressitesteistä Euroopan neuvostolle ennen vuoden loppua. Se käy läpi EUn säännöt, jotka liittyvät turvallisuuteen ja niitä parannetaan, jos tarve vaatii. Euroopassa halutaan mahdollisimman korkeat standardit ydinturvallisuudelle. Turvallisuus ei voi loppua rajoillemme, vaan kannustamme myös naapurimaita tekemään samanlaisia stressitestejä. Olisi hyvä, jos saisimme maailmanlaajuisen suunnitelman Eh, ydinvoimalaitosten läpikäymiselle. Hyvä puhemies, tässä kaikki, mistä me puhuimme kolmannessa Euroopan neuvostossa tänä vuonna, suuri osa tästä antaa osviittaa teidän työllenne tulevaisuudessa siksi, että tässä on kyse yhteistä eh, lainsäädäntöprosesseista ja kyse myös yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikasta. Kiitos. Mr. President. Kiitoksia, herra neuvoston puheenjohtaja. Seuraavaksi pyytäisin komission puheenjohtaja José Manuel Barrosoa käyttämään puheenvuoroa. Hyvä. Puhemies, komission ja sen neuvoston puheenjohtaja, hyvät jäsenet. Päätökset, jotka tehtiin viime viikon kokouksessa, ovat sellaisia, että voin nyt teidän kanssanne hieman luonnostella näitä päätöksiä ja miettiä, mitä niistä seuraa tulevina viikkoina. Hyvin merkittäviä rakenteellisia päätöksiä tehtiin, jotta saataisiin euroalueelle vakautusta ja taloudellista koordinaatiota. Tämä on taloushallinnossa Euroopassa varsinainen käännekohta, kun ajattelemme sitä matkaa, sitä tietä, jonka olemme kulkeneet. Me olemme vakavasti vakauttaneet talous- unionin perustaa Euroopassa. Uskon, että nyt meillä on vakaammat perustat, vakampi perusta toiminnallemme. Näin voimme vastata yhdessä kriisien esittämiin haasteisiin. Ja viimeisin, ei suinkaan vähäisin seikka, jotta voimme arvostaa oikein näitä neuvoston tuloksia, on se puitteisto, jonka meille tarjoaa perustamissopimus ja yhteisön lähestymistapa. Me tiedämme, että tätä ei suinkaan oltu päätetty ennalta. Meillä on visio Euroopasta äh, vuonna 2020 ja parlamentin rooli tietenkin on kriittinen. Parlamenttia täytyy kiittää tästä. Yhdessä esitetyt kannanotot puolustavat yhteisön lähestymistapaa. Tämä on kuultu ja sillä on ollut merkittävä rooli tulosten saavuttamisen kannalta. Uusi talousarkkitehtuuri on nyt laajasti jo käytössä, mutta se ei ole mikään tae sinällään. Poliittisten päättäjien vastuuhenkilöiden täytyy toimia asian vaatimalla tasolla. Tässä uudessa puitteistossa meidän on saatava budjetti tervehdyttämisen rakenteet niin, että kasvu mahdollistuu. Euroopan neuvosto tutki komission valmistelemia kasvulukuja. Olen varma, että meidän vakaumuksemme tulevina viikkoina on yhtä vahva kuin mitä me olemme voineet osoittaa tähän mennessä, kun olemme saaneet aikaiseksi eri elementeistä johdonmukaisen vastauksemme kriisiin. Eurooppalainen ohjausjakso, Euro Plus-sopimus, vahvistetut taloushallinnon puitteet ja solidaarisuustoimet ovat kaikki vastuussa siitä, että saamme euroalueelle vakautta. En kätke sitä, että komissio olisi halunnut mennä useilla, mennä useilla aloilla pidemmälle talouden saralla. Ja erityisesti kun ajattelemme uutta Euroopan vakausmekanismia euroalueella, olisimme halunneet lisää joustavuutta esimerkiksi. Mutta kuitenkin voimme sanoa, että saimme sopimuksiin mukaan mekanismin, jossa komissio on vahvasti mukana ja jossa parlamentilla on merkittävä seurantarooli. Perussopimuksen muutokseen otettiin myös myönteinen kanta ja parlamentilla tässä tietysti on keskeinen rooli. Hyvät jäsenet, vastedes Uusi hallintorakenne on saatava meidän käyttöömme niin, että äh, siinäkin voidaan huomioida suhdanteet ja helpottaa tilannetta. Jäsenvaltioiden tietysti on saatava omat uudistus, rakenneuudistusohjelmansa käyntiin ja täytäntöönpanoon. Meillä on konkreettisia kunnianhimoisia tavoitteita, jotta me yhdessä pääsemme näiden suurten tavoitteiden suuntaan, jotka olemme määritelleet EU 2020 strategiassa. Työllisyyttä, investointia koulutukseen, tutkimukseen, innovointiin ja rohkeammin taistelemme köyhyyttä vastaan ja sosiaalista syrjäytymistä vastaan me haluamme myös korjata pysyviä makrotaloudellisia epätasapainotiloja ja saada parempaa kasvua työllisyyteen. Kun saamme tämän asiakirjan valmiiksi, niin teemme suositukset maakohtaisesti niin, että ne voidaan sitten hyväksyä ennen kesäkuun Eurooppa-neuvostoa. Tämä johtaa sitten meidät ensimmäiseen eurooppalaisen ohjausjaksoon. Haluan korostaa sitä, että me kaikki Eh, omamme tässä jaetun vastuun. On tärkeää, että jokainen kantaa vastuun Eurooppa 2020 strategiasta. Tämä on keskeinen puite eurooppalaisille uudistuksille työllisyyden ja kasvun aikaansaamiseksi. Euroopan neuvostossa johtopäätöksissä tässä mennetään selkeästi, että tämän politiikan täytäntöönpanossa, jotta saadaan lisäarvoa tälle prosessille, läheinen yhteistyö varmistetaan Euroopan parlamentin kanssa ja muiden toimielinten ja elinten kanssa, kuten talous- ja sosiaalikomitean ja alueiden komitean kanssa. Kansalliset parlamentit, työmarkkinaosapuolet, alueet ja muut sidosryhmät ovat mukana täysin tässä prosessissa. Olemme kuulleet Lissabonin strategiasta jatkuvaa kritiikkiä ja siitä, että uudistusprosessit taloudessa ovat epäonnistuneet. Toivon, että tällä kertaa olemme ottaneet opiksi tästä prosessista. Ja tällä kertaa todellakin sitoudumme Euroopan tasolla ja kansallisella tasolla vakavasti otettaviin ponnisteluihin kasvun ja työllisyyden parantamiseksi. Talousuudistus uudistuksen yhteydessä nyt parlamentilla on keskeinen rooli, jotta saamme kuusi lainsäädäntöehdotusta hyväksytyksi ja täytäntöönpannuksi. Hyvin nopeasti odotamme kunnianhimoisia tuloksia. Tämä on keskeistä, jotta koko hallintojärjestelmä saadaan täytäntöönpannuksi. Meillä on syitä tyytyväisyyteen Euroopan neuvoston suhteen, mutta emme tietenkään saa luopua ponnisteluista. Työtä on jatkettava, koska edelleenkin äh, suhdanteet ovat vaikeat ja sosiaaliset seikat huolestuttavat meitä edelleenkin. Komissio esittelee yhtenäismarkkinasäännöstön ehdotuksen. Mehän olemme keskustelleet paljon yhtenäismarkkinoiden tulevaisuudesta ja sen roolista niin, että se voisi stimuloida kasvua ja, kasvua ja työllisyyttä, edistää kilpailua, niin että säännös käyttöä ja valvontaa helpotettaisiin erityisesti pk-yritysten kannalta. Haluaisin muistuttaa, että budjettirajoitteet eivät ole mikään tavoite sinällään, vaan se on keino saada aikaiseksi tasapainoista kasvua ja luoda lisätyöpaikkoja. Kun me puhumme tasa-arvoisesta kasvusta, niin on tärkeää korostaa sitä, että Euroopan neuvosto otti niin ikään kantaa myös mahdollisen transaktioveroon Tämä oli siis kansainvälinen transaktiovero. Vahvistan, että neuvosto aikoo tehdä ehdotuksia tällä alalla. Me katsomme, että kaikkien panos on tarpeen kriisin ratkaisemiseksi. Hyvät jäsenet, niin kuin tiedätte, Euroopan neuvosto keskusteli myös eteläisen Välimeren alueen tilanteesta, erityisesti Libyasta. Yksityiskohtia juuri kuulimme voisin vielä mainita eiliset keskustelut Tunisian pääministerin kanssa. Totesin, että me tuemme demokraattista vallankumousta ja tuemme Tunisian kansaa tässä vapauden ha hakemisessa. Tunisia ja Eurooppa ovat yhteisellä tiellä, rakentavassa hengessä, kumppanuuden hengessä tällä tiellä. Kyseessä on demokraattinen kumppanuus niin, että saamme vaurautta yhteiseksi hyväksi. Ja tämä myös, tämän myös neuvosto totesi. Kun ajattelemme Japanin kriisiä, niin tähän tietysti liittyvät ydinenergiakysymykset. Olin Japanin pääministerin kanssa puhelinyhteydessä. Hän kiitti Euroopan unionia sen toiminnasta. Totesin, kuinka solidaarisia edelleenkin olemme ja jatkossakin olemme heidän rinnallaan. Keskustelimme ydinenergiatilanteesta, pääministeri kertoi Japanin tilanteesta ja kehityksestä turvallisuuden alalla. Hän totesi, että hän on valmis tekemään yhteistyötä kanssamme eh, maailmanlaajuisesti ja Euroopassa, jotta ydinturvallisuus voisi parantua ydinenergiaan liittyy jatkuvaa huolta. Suuri yleisö on huolissaan. Meidän täytyy saada aikaiseksi mahdollisimman turvallista ydinenergiaa. Meidän täytyy toteuttaa ydinlaitoksissa stressitestejä. Tulokset julkaistaan. Euroopan neuvosto on velvoittanut komission ja ydinturvaviranomaiset tekemään testit ne toteutetaan kansallisesti riippumattomien toimijoiden toimesta. Meillä on lainsäädäntöpuitteet turvallisuudelle ydinlaitoksessa. Komissio ennen vuoden loppua tekee ehdotuksensa tilanteen parantamiseksi, jos sellaista vaaditaan. Puhemies, hyvät jäsenet, me emme saa tuottaa pettymystä. Meidän täytyy pystyä toimimaan yhdessä Euroopan hyväksi komissio tekee jatkuvasti työtä tämän tavoitteen eteen ja luottaa parlamentin tukeen. Jatkossakin toimimme näin. Kannamme vastuumme täysin. Kiitos. E, dziękuję panie przewodniczący w imieniu... Kiitoksia e, kovasti puheenjohtaja. Ja sitten Joseph Daul Euroopan kansanpuolueen puolesta. Puhemies, puheenjohtaja, hyvät kollegat, viime Euroopan neuvosto on saanut maitamme liikkumaan oikeaan suuntaan, kun solidaisuusrahaston kapasiteettia on lisätty ja kun siitä on tehty jatkuva 27 jäsenvaltiota ovat tehneet selväksi, että ollaan sitoutuneita euroon ja siihen, että oltaisiin eh, solidaarisia vaikeimmassa asemassa ja heikommassa asemassa olevien maiden välille. Mm-hmm. Samanaikaisesti euroalueen kattava sopimus tekee selväksi sen, että eurooppalaiset johtajat haluavat ottaa oppia talouskriisistä. Meidän yhteinen valuuttamme pakottaa meidät yhdenmukaisiin toimiin sosiaalisella talousella alalla. Nyt kukin maa ei voi enää toisia kuulematta päättää epätavaisten verojen käytään otosta tai jostain erityistä sosiaalista säännöistä. Tähän syynä on se, että kunkin maan on voitava laskea toisten solidaisuuden varaan, mutta solidaarisuuden kansat hyväksyvät ainoastaan silloin, jos he tietävät, että kukin ponnistelee yhtä paljon. Eurosopimus on tärkeää askel lähentymistä kohti. Minun ryhmäni tukee sitä selvästi, mutta samanaikaisesti jatkuvasti pyydämme, että täytäntöön, täytäntöönpano tapahtuu yhteisömenetelmän mukaisesti niin, että komissio sitä johtaa, hyvä puheenjohtaja. Te olette edistyneet, te olette tehneet hyvää työtä, mutta yhteisömenetelmää on edistettävä vielä lisää komission johdolla. Näin saamme Eurooppaa rakennettua. Hyvät kollegat, tehän tiedätte, että olen aina hyvin eh, päättäväinen ja toistan tätä asiaa kerrasta toiseen. Tätä ei saa unohtaa. Meillä on markkinatalousmalli, johon kansalaiset ovat sitoutuneita, lähdetään liikkeelle sosiaalista solidaisuudesta. Tämä on kuitenkin vaikeaa globalisaation aikana. Me mietimme sitä, miten se voi olla kestävyys, kestävää tässä pitää auttaa ihmisiä, niin kuin sosialistit pyytävät, vaikka tämä johtaa konkurssiin ja liberaalit ovat halunneet yltyä liberalismia, joka on johtanut sitten kriisiä. Meidän on varmistettava kolme asiaa. Ensinnäkin, että kaikissa maissa vaietta alennetaan, tarvitaan samanlaisia budjettia julkisen talouden sääntöjä ja on lähdettävä innovaatiotoimiin, jotta voidaan lisätä kasvua, jota ei nyt ole tarpeeksi. Me emme voi vahvistaa malliamme jos emme investoi tulevaisuuden aloihin, vihreän teknologiaan, nanoteknologiaan, bioteknologiaan ja niin poispäin. Meillä on vain vähän taloista liikkumavaraa ja siksi paras tapa pystyä kasvamaan on se, että käytetään hyväksi mittakaava etua ja käytämme yhdessä pääomiamme. Jos meillä ei ole innovaatiota ja meillä ei ole yhteistä eurooppalaista suunnitelmaa, niin emme pysty kilpailemaan kilpailijoiden kanssa. Hyvät kollegat, kymmenen päivää sitten valtioiden ja hallitusten päämiehet kokoontuivat ja silloin Fukushiman voimala huolestutti kaikkia ja Libyan kapinalliset odottivat EUlta selvää merkkiä. Näissä kahdessa asiassa meidän maamme ovat toimineet vastuuntuntoisesti. Ydinvoiman osalta me olemme antaneet Japanille asiantunteva apuamme. Tilanne on hyvin vaikea tälle maalle, mutta myös koko kansainväliselle yhteisölle on selvää, että tulee olemaan aika ennen ja jälkeen Fukushiman. Meidän ryhmämme toivoisi, että me pystyisimme käyttämään tämän hetken hyväksi niin, että miettisimme asioita ja ryhtyisimme toimiin, voisimme vahvistaa ydinturvallisuutta ja lisätä ponnistelujamme vihreiden energioiden alalla. Voin yhtyä siihen, mitä sanoitte puheenjohtaja, mitä tulee Norsolu-rannikkoon. Ja sitten Välimeren alue mm, on hyvä, että Eurooppa-neuvosto on monen kertaan pyytänyt, että Gaddafi väistyisi. Näin päästäisiin uuteen aikakauteen. Toivottavasti kaikki maamme voisivat tehdä yhteistyötä naapuruusalueella niin, että tulos olisi yhtä hyvä kuin 90-luvulla idässä. Kiitos. Dziękuję panie e, Kiitos tästä. Nyt sitten sosiaalidemokraattisen puolueen mm, missä Martin Schulz. Kiitos, herra puhemies. Kun nyt kuunteli äh, herrojen Van Raupen ja Parosan puheenvuoroja huolellisesti. Tulee mieleen, äh, mieleen saksalainen laulu, että kaikki hyvin nuppavassa laivassa. Äh, kaikki on rat- ratkaistu kaikkien iloksi ja on äh, menestykseksi. Eurooppa neuvosto tietysti ei voi levätä laakareilla. laakareilla. Ymmärrän kyllä, että te haluatte tulla tänne niin kieltämään pelkästään, kertomaan pelkästään kielteisiä asioita. Halu, mutta että puhutte huomattavan kepein sanakäänteen, jota olisi ollenkaan alueiden välisen, välisistä suurista eroista, kuilusta Euroopassa. Esimerkiksi äh, Saksassa ei ole ollenkaan äh, samalla tasolla. Kansainvälisissä kysymyksissä tulee selvästi mieleen, että kaikki ei suinkaan ole hallussa. 2010, äh, herra Van Rompuy, me olisimme voineet jo pitää samanlaisen Eurooppa-neuvoston olisi itse asiassa pitänytkin pitää tämän tyyppinen kokous, kokous jos ajatellaan tätä euro, euroalueen eh, negatiivista kierrettä. Se, sitä on saatu todistaa jo vuoden päivät. Viime vuoden keväällä jo pitänyt tehdä. Miksei sitten tehty sitä? On hyvä pohtia siksi, koska Eurooppa-neuvosto te olette, te olette siellä puheenjohtajana tässä elimessä, mutta ette tämän yhteisön menetelmin, ettekä yhteisön hengessä suinkaan, koska siinä sitten päätetään e, mitä, mitä, mistä puhutaan, vaan siellä sitten loppupeleissä kumminkin kansalliset edut ja kansalliset tavoitteet näyttelevät kaikkein tärkeintä roolia. Minä olisin, herra Baroso, olisin halunnut kuulla teiltä kommentin, miten on mahdollista, herra Baroso, että se puolue, johon te kuulutte, jonka puolueen johdossa aikoinaan istuitte, joka teki teistä Portugalin pääministeri. Sama, äh, sama puolue on nyt saattanut halle, halli, ka, ka, kaatanut hallituksen, jota, joka yritti toteuttaa juuri nimenomaan niitä toimenpiteitä, joita te olette va- vaatinut nyt istuvana komission puheenjohtajana että, että tietysti voi pistää teitä sitä vastuuseen, te olette olla siellä enää puoluejohtajana, mutta komissiolle kuitenkin halutaan välitän tämän selkeän viestin, millä tavalla tämä lähdetään toimimaan noin kansallisten etujen perustan. Tämä hallituksen kaataminen sattui juuri siihen aikaan, jolloin sille hallitukselle oli annettu tehtäväksi juuri se, mitä sitten vakautuspaketissa ja vakautussuunnitelmissa oli suunniteltu. Ei näin Eurooppaa ajeta eikä rakenneta. Eh, en myöskään ole kuullut teiltä yhtään kommenttia siitä, mikä myöskin eh, kantaa, mm, saattaa suuren, saattaa meitä huolestuneen valtaan, huolestuneisuuden valtaan. Eli että olemme eh, sopineet sellaista Eurooppaa vakauttamisesta toimista vai yksittäisen euromaan vakauttamisesta, kunnes sitten yhtäkkiä joku luottoluokituslaitos sitten yhtäkkiä ää, vetääkin maton kaikkien näiden aikeiden puole alta ja ää, edellyttää sitten mahdollistaa eurospekuloinnin keinottelun. Miksei näitä asioita ole huomioitu, miksei näitä laitoksia panna kuriin? Olen kiitollinen siitä, että äsken komme, kommentoitte, että teille ole, on tulossa ehdotus transaktioverosta. Euroopan keskuspankki lainaa yhdellä prosentilla, yhden prosentin korolla pankeille, jotka sitten taas lainaavat 10 prosentin korolla eteenpäin kriisimaille. Eli se ovat pankit edelleen ja rahoituslaitokset ovat tämän kriisin suurimmia hyötyjiä. Ja toivottavasti sitten tämä transaktiovero panee, suitsiin tätäkin toimintaa ja auttaa ratka- ratkaisemaan rahoituskriisiä. 2020-strategiaan haluatte uutta koulutusta, lisää ympäristönsuojelua, lisää tutkimusta, koulutusta, hyvää, hienoa, mutta, ja lisää investointeja. Mutta yksi tuloksena on se, että se on erittäin hieno prosessi, niin kuin Lissaboninkin prosessi aikoinaan, mutta sitten äh, rapautuu kuitenkin sitten omaan mahdottomuutensa, jos me vain, vain yksipuolisesti syydämme rahaa eurooppalaisina instituutioina tähän. Me tarvitsemme myöskin sitten innostusta yksityisten sijoittajien mielessä. tarkastellaan, mikä tilanne on Brasiliassa, muissa, muilla mantereilla, mitä siellä, minkä, minkä, minkä verran siellä – tehdään näitä julkisia investointeja. Eurooppa leikkaa itsensä hengiltä ja säästää itsensä hengiltä. Ei Eurooppa 2020 tavoitteet ole oikeudellisesti sitovia tavoitteita, elleivät kerran, koska, koska eivät hallitukset kumminkaan näköjään tee sitä, mitä niiltä on edellytetty itse muuten ovat estäneet sitten Euroopan tulo- ja menoarvion tehtävät leikkaukset. Niin komissaari Lewandowski haluaa tehdä ansiokasta, jatkossakin ansiokasta työtä Euroopan talouden ylläpitämisessä. No sitten puheenjohtaja Kiefer Hofstadt liberaaliryhmästä. Yes, Mr. President. Um... Puhemies, kiitos ensinnäkin neuvoston päätelmistä, mutta olkaamme vilpittömiä. Minusta kriisi ei ole ohitse enkä usko, että ne toimet, joihin me nyt ryhdymme, johtavat siihen, että kriisi ohittuisi. Nyt on kyllä jo myrskypilviä, ukkosmyrsky näkyvissä. Euroopan unionissa käytetään sellaisia toimia, jotka kenties ovat tarpeen, mutta jotka eivät suinkaan ratkaise ongelmaa, vain jarruttelevat sitä. 110 miljoonaa on annettu rauhalle Irlannille. Enkä laske tässä niitä 24 miljoonaa, jotka on päätetty jo tällä hetkellä. 76 miljardia on siis päätetty ja jatkossakin näin toimitaan, koska hätärahasto e-, ei pääse jälkimarkkinoille, eli jatkossakin toimitaan tällä tavalla. Ja tämän lisäksi 100 miljardia takuina, jotka keskuspankki hyväksyi niin, että pankeille saadaan likvidejä varoja. Yhteensä 400 miljardia euroa on investoitu viime kuukausina tähän kriisiin. Kolme kertaa Euroopan unionin budjetti. Pahin on vielä tulossa. Torstaina korkot taso nousee Euroopassa. Tämä todennäköisesti pahentaa tilannetta. On pakko taistella inflaatiota vastaan, mutta toisaalta tämä kyllä pahentaa tilannetta. 400 miljardia on investoitu. Onko kriisiä tällä ratkaistu? Ei, ei. Kriisiä ei ole ratkaistu. Minusta tarpeen on se, että todellakin suhtaudutaan rohkeasti ja vakavasti. Toistaiseksi näin ei ole toimittu haluaisin viitata äh, Hollannin keskuspankin kommentteihin. Hän totesi kolme seikkaa päätösten seuraamuksista. Hän totesi, että budjettisäännöt eivät ole riittävän tiukkoja. Hän sanoo, että taloushallintopaketti ei riitä. Se on liian mitätön, euro on liian heikko, koska meillä ei ole mekanismia, jolla tämä saataisiin aikaiseksi. Minä nyt vain siteeraan Hollannin Alankomaiden keskuspankin johtaja Hän totesi nämä viime viikolla. Kolmas seikka on se, että talousvalvonta toteutuu liikaa kansallisella tasolla. Minusta hän on oikeassa. Jos voisimme edes jotakin lisätä tähän. Ensinnäkin ERVV ja ERVM Pysyvä vakausmekanismi EVM ja tilapäiset järjestelyt eivät voi toimia, koska niissä on yksi mielisyyden vaatimus. Se johtaa siihen, että koko euroalue on ikään kuin euroskeptisten hallitusten kaappaama ja poliittisten puolueiden, euroskeptisten poliittisten puolueiden kaappaama, jos tämä yksi mielisyyden sääntö pysyy yllä. Ja tämä myös on viestini tänään. Meidän on edelleenkin siivottava eurooppalaisia pankkeja. Ongelma ei ole vielä ratkaistu. Ja taloudellinen elpyminen ei ala, jos ensin emme puutu itse ongelmaan edelleenkin siellä on salkuissa kriisin seuraukset. Siellä on joukkovelkakirjoja salkuissa ongelmamaista ja reittaukset, luokitukset laskevat joka päivä, jos ei joka päivä, niin joka viikko. Mitä minä oikein pyydän, herra Barroso? Minä pyydän sitä, että te ja myös Trichet EKPstä mahdollisimman nopeasti esittävät globaalia ratkaisua näihin kysymyksiin. Pitää olla vakauspaketti, joka on, on tukevampi. Parlamentti tekee työtä tähän. Todellista taloudellista hallintoa tarvitaan. Nythän meillä on hallitusten välinen lähestymistapa ilman mitään sanktiomekanismia, eikä se tule toimimaan. Se ei toiminut aikaisemmin, se ei toimi jatkossakaan teidän täytyy tehdä ehdotus, jolla yksimielisyyssäännöstä päästään eroon pelastusrahastossa, koska se ei voi toimia. Kaikki valta jää näille maille ja näille eh, puolueille, jotka vastustavat järjestelmää. Ja pitää tehdä ehdotus myös pankkisektorin uudistamisesta. Elpymistä ei saada ennen kuin on esitetty eurooppalainen mekanismi, jolla pankit siivotaan kerta kaikkiaan. Me ymmärrämme, että tämä vaatii rahaa. Eh, pitää uudelleen pääomittaa eurooppalaisia pankkeja, pitää investoida Eurooppaan, niin kuin Sulskin vaati. Ja samanaikaisesti tietyissä jäsenvaltioissa velkatilanne pitää ratkaista. Mistä raha löytyy? Ainut tapa löytää raha on luoda oikeat eurooppalaiset joukkovelkakirjamarkkinat. Tämä on tie ulos kriisistä, eli on luotava bondimarkkinat Eurooppaan. Barossa nyt on aika saada tuloksia. Aika on käymässä vähin ja emme me tällä eurosopimuksella ratkaise tätä ongelmaa. On behalf of... Kiitoksia. Seuraavaksi vihreän puolueryhmän puolesta puheenjohtaja Kohn Bendit. Hyvä puhemies, hyvä puheenjohtaja, hyvät kollegat. On myönnettävä herra Rampöille, että tässä Martin Schulz äsken viittasi saksankieliseen lauluun ja meillä ranskaskin on tällainen laulu, että kaikki hyvin rouva Markisi, ei ole huolta. Niin, vaikka tässä teitä kuuntelen, mutta kun välillä lukee sanomalehtiä, niin kyllä tässä tietää, miten tässä meni. Mm-hmm. Eli ei kannata nyt lähteä kaikenlaista lähteä kertomaan. Me tiedämme, minkälaisia ongelmia on ollut. Ei täällä kannata aikaa haaskata. Puhutaan asioista suoraan niiden oikeilla nimillä. Herra Barroso, te puhutte aina vakaudesta ja kasvusta, kilpailukyvystä. Tämä on totta, mutta miten kansalaiset tämän kuulevat? No he kuulevat epätasa-arvoisuus, epäoikeudenmukaisuus ja vaikean aseman jatkuminen. Näin he tämän ymmärtävät, jos Euroopan unioni ei pyri ottamaan kantaa tähän epäoikeudenmukaisuuden tunteeseen ja siihen, että ihmisten asema on epävakaa, niin sitten ihmiset ymmärtävät kyllä, että tämä tulee meidän maksettavaksamme, sillä tämä on meidän ongelmamme pankkien pelastusmekanismi, joka on tarpeellinen. No, kansalaiset ymmärtävät tämän niin, että kansalaisilla, että pankeilla kaikki menee hyvin. Katsokaa siellä, minkälaisia palkkoja maksetaan. Tämmöinen järjetöntä. Käytetään paljon rahaa ja kansalaiset joutuvat tästä maksamaan ja kansalliset budjetit rahoittamaan. Ja näin lisätään epä tasa-arvoa. Kaikki tilastot osoittavat viime vuosilta, että epätasa-arvo on kasvanut. Jos tähän ongelmaan ei oteta nyt kantaisi ryhdytä toimiin, niin sitten ihmiset kääntävät meille selkänsä ja nyt on havaittavissa Eurooppaa vastustava äärioikeistolainen liikehdintä, sillä ihmiset kokevat, että me emme pysty vastaamaan heidän ongelmiinsa, ratkaisemaan näitä epäoikeudenmukaisuuden ja epätasarvon kysymyksiä. Kiversta sanoi, että tässä on sanottava kansalaisille, kaikenlaista tarvitaan rahasto, joilla puolustamme itseämme. Mutta jos meillä ei ole investointirahastoa, jos emme tee selväksi, että mekanismi on saatava uudelleen eh, pystyyn, ja tässä tarvitaan euromääräisiä joukkovelkakirjoja, jotka nimenomaan kohdistuvat investointeihin. Jos tällaisia ei ole, niin kansalaiset eivät ymmärrä politiikkaamme. Ja jos sitten ajatellaan epätasa-arvoa, Miksi ei olisi nyt mahdollista ryhtyä tiettyihin sosiaalisiin toimiin, joita kansalaiset ymmärtävät. Esimerkiksi että päätettäisiin minimipalkasta koko Euroopan kannalta. Ei se pidä olla saman arvoinen tai saman kokoinen, mutta ajatus, se pitäisi saada läpi. On uskomatonta, että Saksa puhuu talouden vakauttamisesta, mutta tästä asiasta puhutaan vain niissä harvoissa maissa, joissa on tällainen esille, mutta Saksa, jossa on hyvin paljon voittoa, ei pystytä kuitenkaan saamaan aikaiseksi kansalaisille tällaista asiaa. Ja sitten Libyaan liittyen Martin Schulz sanoi aivan oikein, että tämä on aika dramaattinen tämä tilanne, kun Saksa pyrkii piiloutumaan, muut yrittävät ryhtyä toimiin ja minä voin tähän yhtyä, mutta kun nyt puhutaan naapuruspolitiikasta, olisi tärkeää nyt luoda katsaus siihen, minkälaisia hölmöyksiä on aikaisemmin tehty naapuripolitiikassa. Meillähän oli aikaisemmin suhteet herra Gaddafin ennen kuin lähdimme häntä pommittamaan, minkälaisia suhteita oli jäsenvaltioiden ja Gaddafin, Benalin ja Mubarakin välillä. Meidän pitää arvioida sitä, miten assosiaatiosopimus sopimuksissa käytettiin näitä ihmisoikeuslausekkeita. No ei niitä käytetty ollenkaan. Jos me emme tätä arviointia tee, niin ei meille pidä enää valehdella. Onko Euroopan neuvostossa edes viittä minuuttia mietitty sitä, mitä aikaisemmin jäi tekemättä Euroopan Välimeren politiikassa. Onko tästä puhuttu? Lehdet eivät ole tästä kirjoittaneet. En ole kuullut sitä mitään onko Euroopan neuvosto edes yhtään ollenkaan kyennyt itse kritiikkiä harjoittamaan sen suhteen, mitä aikaisemmin ei tehty. Ja sitten Japani, suurin ydinvoima, turvallisuusongelma on ydinvoimasta luopuminen. Nollariski mahdollisuus, nollariskiä ei ole ydinvoiman alalla. Jos ydinvoiman käyttöä ei lopeteta, niin ratkaisua ei tule, ei stressitesti mitään ratkaise. Yksikin onnettomuus, jos ajatellaan Ranskan ydinturvallisuusjohtaja, hän sanoi, että tähän asti ei ole koskaan tutkittu sitä, tapausta, että eri onnettomuudet kasaantuisivat ja ne tapahtuisivat samaan aikaan, sillä Japanissa kävi näin, siellä ei ollut yksi onnettomuus, vaan neljä, viisi onnettomuutta samanaikaisesti ja sitten inhimillisiä virheitä ja sen takia tämä tilanne on aiheutunut tähän. Matemaattisesti tällaista turvallisuutta ei pystytä takaamaan me emme pysty yhdessä päivässä luopumaan ydinvoimasta, mutta jos siitä ei luovuta, niin ei pystytä puhumaan nolla turvallisuudesta. Tällaista turvallisuustasoa ei ole olemassa. Kiitos. <clears throat> Kiitoksia eh, puhe, puheenjohtaja Konvendit. Sitten edustaja Saarilla, puheenjohtaja ECR-puolosta. Puhemies, neuvoston tärkein päätös tehtiin talouden alalla. Te tiedätte varsin hyvin, että enemmistö ryhmä äh, edustaa sellaisia maita hyvin laajasti, jotka eivät ole mukana euroalueessa, eivätkä ole mukana euro plus sopimuksessa. Tämä johtaa epäonnistumiseen euroalueella. Me haluamme vaurasta Eurooppaa, haluamme äh, vastuullista hallintoa, joka kantaa vastuun myös budjettivajeista. Meillä on finanssipoliittisia toimia, jotka, äh, joiden tarkoitus on palauttaa budjettien vakaus. Tietyt jäsenvaltiot ja tietyt poliittiset ryhmät yrittävät hyötyä tästä kriisistä niin, että toimivaltuuksia hieman fiksaillaan, siirrellään ja poliittista integraatiota ajetaan tätä kautta. Me emme halua tällaista unionia. Minä olen ollut jäsenenä vuodesta 2004. Aina kun ongelmia syntyy, niin yksi lause toistuu. Lisää Eurooppaa, lisää yhteisömetodia. Minä sanon ei, me emme tarvitse tätä. Nimenomaan toimet Euroopan tasolla ovat johtaneet niihin ongelmiin, joita me nyt pyrimme ratkaisemaan. Vihdoin ja viimein pitäisi ymmärtää, että me olemme käyttäneet jo loppuun Euroopan integraation tuomat mahdollisuudet. Eurooppalainen paradigma on muuttunut. Ja mitä vähemmän sitä on, niin sitä parempi. Kiitos. E, Kiitoksia kovasti. Seurasi Lothar Biski GUE-ryhmästä. Puhemies, puheenjohtajat, e, minun ryhmäni eh, arvostelee neuvoston päätöksiä riittämättömäksi ensinnäkin talouspolitiikasta. Mitä eh, eh, olemme saaneet kuulla tästä kuulemistilaisuudessakin talouspolitiikasta. Me, me täytyy uude, uusliberaalien voiton tavoittelun ja, ja kilpailu politiikan kiristämisen eli tämän, tämän joustopolitiikan soveltamisen lopettamista, niin me tarvitsemme demokraattisesti oikeutettua ja kontrolloitua talouspolitiikan ohjausta. Samalla ohjataan sitten lainanantoa ja ympäristön polkumyyntiä. Se on vähimmäisstandardin estettävä. Haluamme myöskin markkinoiden sääntelyn, riittävän rahoitusmarkkinoiden sääntelyn. Siinä tietysti yksityistämisellä välttää uusia riskejä kansalaisten kannattavaksi. Mitä Pohjois-Afrikkaan ja erityisesti Libyan tulee, siellä on syntynyt makaberi tilanne toime, toimenpiteiden johdosta. Voisi tässä muistuttaa yhdestä, yhdestä seikasti Diktaattori Kanafi taistelee mielenosoittajia, mielenosoittajia ja muita vastaan meiltä ostetuilla aseilla tämä taistelu vapauden turvaamiseksi tapahtuu Naton kautta eurooppalaisin ja amerikkalaisin asein. Mitä on tapahtunut asekauppakielolle, kun tällainenkin tilanne on mahdollistunut? Eh, me, me haluamme taistella epäoikeudenmukaisuutta vastaan y, y, yhteiskunnalla eh, eri sektoreilla. Se on nähty, miten siihen, mitä, mitä siitä tulee. Lampedusan tuhannet pakolaiset ovat tästä todistu tämän politiikan epäonnistumisesta todisteena, mitä tulee sitten uuteen naapuruskonseptiin. Siellä on äh, painottu eurooppalaista, eurooppalaista äh, politiikkaa äh, naapurikumppanimaiden kustannuksilla kolmannekseen Japanista meillä on tänään vielä tuonnempana mahdollisesti keskustelu aiheesta, mutta tässäkin kaivataan yhden, yhdenmukaista eurooppalaista panosta. Sitä ei aina ole huomattu näin nähtävissä, erityisesti mitä tulee turvallisuus, turvallisuuden parantamiseksi lanseerattuihin niin sanottuihin stressitesteihin kysymys on se nyt tämän jälkeen, missä me oikein menemme Euroopan unionissa näissä asioissa. Kiitos herra puheenjohtaja. Sitten edustaja Bloom Euro, EDFn puolesta. Hyvä puhemies. Minä haluaisin palata Libyaan, jos suotte. Milloin poliittiset johtajat, suuret ja mahtavat, yhtäkkiä ymmärsivät, että kenraali Gaddafi on paha mies? Te, teistä on otettu hieno kuva, kun halasitte häntä ja milloin huomasit, että hän on kuitenkin paha mies? Jos ajattelemme Lockerbin Skotlannin uhreja, IRAn uhreja, kaikki tiesivät, minkälainen skandaali liittyy tähän Gaddafi nimisen mieheen, mutta hänellä on öljyä, rahaa ja siksi te sullitte silmänne tältä. No nyt kuitenkin on käynyt ilmi, mistä oli kyse. Mutta kaikkein absurdeinta tässä on britti pääministeri, joka siellä uhkailee mm, ja hän on ikään kuin sivusta katsoen kovasti pitänyt meteliä, mutta hän on kuitenkin vain ikään kuin pimeässä viheltelevä mm, vanhentunut koululainen. Tässä puhutaan väkivallasta, joka kohdistuu ihmisiin, puhutaan demokratiasta, meillä on Zimbabwessa on ollut murhamies vuosikausia, mutta ei tiedä yhtään mitään, siksi ettei siellä ole rahaa eikä öljyä. Täällähän tyypillisesti puhutaan juuri tällä lailla eh, kaksimielisesti ja kaikenlaisia epämääräisyyksiä. Lenner. Kiitoksia Barry Madlener. Eh, riippi, riippumattomat. U krijgt uw zin. Er komt een permanent steunfonds voor de euro. Een fonds kiitoksia tästä äh, tuosta eurolle, että nämä sitten ää, äh, äh, niiden ää, rahat, jotka otetaan niiltä mailta, jotka ovat hoitaneet hommansa hyvin, annetaan niille maille, jotka ovat tärvänneet taloutensa tämä, tämä sop, sopimus ei ja, tuo oikeasti näitä heikkoja maita. E, mistä nämä rahat on sitten tarkoitus saa? Eihän näillä mailla, Portugalilla, Irlannilla, Kreikalla ole rahaa rahoittaa talouttaan. Meillä hollantilaisilla, joilla on talous kunnossa, joudumme sitten maksamaan Portugalin, Kreikan ja Portugalin Irlannin tuhlaavasta politiikasta. Me, me, tässä pal, palkitaan äh, huono käytös äh, hyvin käyttäytyvien äh, kustannuksella Saksasta, Belgiasta, Alankomaista rahaa otetaan. Pitäisi e-, erottaa meidän liitostamme joiden moninkin, monien maiden pitäisi ymmärtää, että heidän pitää lähteä euroalueesta. Ei tästä tule muuten mitään. Werner Langen. Kiitoksia. Sitten ryhmäpuheenvuorot. Werner Langen. Kiitos puheenjohtaja minusta äh, tämä äh, huippukouksen tulokset olivat hyvä äh, äh, väli, välietappi etappi, jos ajatellaan kasvaus- ja vakauspakettia. Ei, jos ei niitä sitten noudata, ei paperi ole sen arvosta edes, millä se on kirjoitettu. Molemmat puhe, puheenjohtajat uskottelevat, että, että kriisi on ohi. Ja nyt sitten, jos ajat, me olemme yli kaksi ja puoli vuotta tätä pyrkiä vakauttamaan taloutta. Ja me olemme esimerkiksi on tarvittu jo kaksi ja puoli vuotta aikaa ennen kuin sitä on tullut mitään. Se on koko ajan torjuttu. Tätä lanseerattiin no edellisellä lainsäädäntökaudella me halusimme toimenpiteitä myös samalla vaalikaudella rahoitusmarkkinoita kohteen. Silloinen komissaari, joka onneksi on poistunut jo komission riveistä ei halunnut vieläkään silloin vielä tarttua millään muotoa ongelman ratkaisuun. Äsken on juuri todettiin, että neuvostossa kansallinen etu käy kaiken mun edun edellä aina, niin kuin on huomattu näiden vakauspakettien laatimisessa Äh, Verhofstadt oli siinä mielessä oikeassa. Äh, tämä äh, rahoitusvalvonta on löyhää, taloushallinto on aivan, aivan liian löperöä. Me tarvitsemme uutta rohkeutta vaatia myöskin kansallisilta hallituksilta enemmän herra Barosa, minä olen äh, äh, äh, kritisoinut, niin kuten kreikkalaisetkin ryhmätoverini, tätä kreikkapakettia. En enää siellä Schulzin kannalla kumminkaan ole ihan samalla linjalla, että tässä on sentään kuitenkin pyrkimys johonkin oikea, mutta Portugalin Portugalin tapauksessa teidän oma puolueen äänesti näitä uudistuksia vastaan. Eikä tästä tule mitään, elleivät kaikki maat puhalla yhteen, yhteen hiileen. Ja ilman näitä ratkaisuja Euroopalla ei ole taloudellista eikä muutenkaan tulevaisuutta. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavaksi puheenvuoro edustaja Estrella, kaksi minuuttia. President, signors president, caros kollegat. Puhemies, puheenjohtaja, hyvät kollegat. Euroopan kansalaiset esittävät sen kysymyksen, auttavatko neuvoston päätökset meitä tästä kriisistä eteenpäin. Monet kenties katsovat, että nämä päätökset ovat oikean suuntaisia, mutta ne eivät ole riittävän kunnianhimoisia. Nyt monet katsovat, että jos tuottoja on tullut tietyille huimasti. Esimerkiksi eh, luottolaitosten luotettavuus tässä on kyseenalaistettu. Pitäisikö Euroopan tehdä jotakin tälle asialle? Jos tietty maa voi välttää ulkoisen avun vastaanoton, niin sen pitäisi näin tehdä, koska tämähän on äärettömän kallista loppujen lopuksi. Portugali tarvitsee kuitenkin ulkoista tukea, se tarvitsee rahoitusta ja järkeviä korkotasoja. Kuitenkin luokituslaitokset ja luottolaitokset ovat tässä toimineet spekulatiivisesti. Voitto on vierinyt nimenomaan keinottelijoiden taskuun. Me poliitikkoina meidän on ymmärrettävä, että kyse on euroalueen kriisistä. Tarkoitus on murentaa euroa ja näin ollen koko Euroopan unionin rakentamista. Tämä on eurooppalainen ongelma, joka vaatii myös eurooppalaisia ratkaisuja. Jos aiomme päästä eteenpäin kriisistä, niin tarvitsemme lisää Eurooppaa, ei suinkaan vähemmän sitä. Meidän on vastattava nykyisiin ja tulevaisuuden haasteisiin kokemustemme perusteella. Meidän kansalaisemme tarvitsevat tukea tässä hankkeessa. für eine minute. Seuraavana Rova Goulard, puolitoista minuuttia. Monsieur le Président. Hyvä puhemies, hyvä puheenjohtaja. Te tässä kuvailitte myönteisiä seikkoja. Kyllähän niitä on, en tähän enää palaa, mutta minä haluaisin puhua muistakin seikoista kuin näistä teknistä yksityiskohdista ja siitä, mistä te puhuitte. Kyseessä on etelän ja pohjoisen välinen jako, joka on voimistumassa Euroopan unionissa jotkut ovat sitä mieltä, että yhdet ovat oikeassa ja toiset väärässä, että yhdet ovat hyviä ja toiset taas pahoja. Ja vaikuttaa siltä, että he unohtavat, että tässä ollaan riippuvaisia toisistamme. Tämä on vakavaa. Ja kun nyt ei oteta esille pankkikysymystä, niin kuin Guy Verhofstadt sanoi, niin moni huomioi sen, mitä pohjoisen maat haluavat opettaa etelän maille, mutta Euroopan neuvoston puheenjohtaja ja te herra Barroso, teidän tehtävänne on estää hintaan mihin hyvänsä tämän jaon vahvistuminen ja jatkuminen. Kunkin on oltava vastuullisia ja lopuksi haluaisin sanoa, että Euroopan neuvosto tässä tuijottaa mielestäni koko ajan omaan napansa kaikki nämä keskustelut käydään ikään kuin Euroopalla ei olisi maailmanlaajuista tehtävää. Ei puhuta yhtään ulkoista edustuksista eikä muisteta sitä, että esimerkiksi Ranska haluaisi G20 edistää rahoitusuudistuksia, mutta ei ole minkäänlaisia ehdotuksia, niin kuin nämä eurobondit, että olisi samantapainen ehdotus, jolla saataisiin todellakin kansainvälinen Eurooppa. Sitten Lammers kaksi minuuttia. Kiitos. Puheenjohtaja Van Rompuy, kunnioitan henkilöänne ja työtänne, mutta ette kyllä vakuuttanut minua. Me teemme kansalaisten eteen työtä. Kun katson Europlus-sopimusta ja kun puhumme kilpailukyvystä, niin mistä me oikein puhumme? Palkkojen alentamisesta, äh, huonommasta turvallisuudesta ja joustavuudesta. Luen tästä. Mitään ei sanota tuottavuudesta resurssien suhteen, energian suhteen. Me emme koskaan voita taisteluamme tätä kisaa Kiinaa vastaan. Kiina on ohittamassa meidät äh, energiatehokkuudessa ja resurssien hyödyntämisessä. Jos tätä edes meillä ei ole, niin missä me voimme voittaa? Meille sanotaan, että sosiaalitukien saajien pitää olla huolissaan. On oltava objektiivisia, järkeviä tavoitteita äh, finanssipolitiikassa. Äh, valtava määrä rahaa käytetään sosiaalikysymyksiin. Ja kyllä te sanotte, että, että tulot äh, huomioidaan, veropohja konsolidoitu veropohja yritysverotukseen. Tämähän on täysi vitsi. Te puhutte ehdollisuudesta ja joka tapauksessa meidän näkökulmamme tässä täytyy olla. Emme me halua plussaa tähän en koskaan ole nähnyt kenenkään valitsevan näiden verotusehdotelmien välillä sitä, joka maksaisi enemmän tietysti pankit ja osakkeenomistajat tässä voittavat. Stressitestit näyttää olevan yhtä moinen vitsi kuin aikaisemminkin. Kuka sitten pääomittaa pankkeja? Me veronmaksajat vai joku muu? Pitää olla tässäkin vakava. kun ajatellaan Kreikan lainoja, Irlannin lainoja, niin tilanne on täysin kestämätön. Te ette tiedä ollenkaan, millä tavalla nämä maat voisivat joskus korvata velkansa. Tämä on äärimmäisen tuskallinen operaatio. Ei se koskaan voi olla hauskaa, mutta kalliiksi se kyllä tulee. Kiitoksia. Edustaja Kalanan minuutti. 30 äh, seuraavaksi. Kiitos äh, puhemies. Aina kun EUta kohtaa e- joku ongelma, silloin se aina lankeaa laatimaan jotain monimutkaista byrokraattista ratkaisua, jossa tavallaan koko asian vakavuus, johon koko asian vaka, vakavuus hukkuu, niin kuin nytkin on rahoitus- ja talouskriisin aikana tapahtunut. Tämä on vakava tapaus, vaatii toimenpiteitä, mutta, <clears throat> mutta näillä monilla ratkaisuehdotuksilla on sitten pitkän aikavälin, äh, aikavälillä ajatellen hyvinkin vakavia seurauksia jos ajatellaan äh, taloushallintoa, kaikki ne interventio- ja äh, kontrollimekanismeineen, äh, ensinnäkin kuulemma pitää kumota nykyiset säännöt esimerkiksi perustamissopimuksen artikla 122, jota ei koskaan tarkoitettu tällaiseksi pelastustoimenpiteeksi, niin kuin sitä on nyt on käytetty. Jotkut toivon mukaan sitten uskaltavat sen haastaa Euroopan unionin tuomioistuimissa ja pyrkiä sitten myöskin uusia rajoituksia asettamaan ja maille, jotka nyt sitten jo ovat johtaneet demokraattisten oikeuksien rajoittamiseksi. Irlanti esimerkiksi on yrittänyt vakauttaa pankkijärjestelmänsä ja vakauttamista muuten tarvitaan muissakin muidenkin maiden rahoituslaitosten ja pankkien osalta. Ja palkintonsa on nyt se ollut sitten antaa, va, asettaa vaatimuksia muille valtioille, esimerkiksi yritysveron ja yhteisöveron määrää kasvattamalla. Se on epädemokraattista, jos mikä. Kiitoksia edustaja De Bruyne. Minuutti, olkaa hyvä. Minkälaisia ajatuksia neuvoston ja komission mielessä on, joiden pohjalta uskotaan, että Irlannille – asetetut rajoitukset voivat johtaa hyvään suuntaan. Miten, minkälaisia tuloksia voidaan saada näistä politiikoista? Niistä päätettiin kaikkien jäsenvaltioiden toimen viime kesänä. Tässä on tehtävä leikkauksia ja rajoituksia, mutta tämä vie jäsenvaltiolta mahdollisuuden lisätä talouskasvua. Kaikki Irlanti niille on pakotettu nämä toimenpiteet IMFn toimesta. On tehty suuria leikkauksia, työpaikkoja on menetetty ja julkisia palveluja myös. Irlannin velkataakkaa ei voida kantaa, jos tässä ei yhdessä kanneta taakkaa, niin Irlanti kyllä kaatuu. 30. Kiitoksia puolitoista minuuttia, edustaja Savela. Euroopan keskuspankin tarkoituksena on lisätä äh, kilpailukykyä ja ja miten voidaan näin toimia sitten, kun meidän työmarkkinoitamme äh, koko ajan rasitetaan äh, laillisella maahanmuutolla ja meidän eurooppalaiset tuotteemme korvautuvat sitten työvoimavaltaisista maista tuotavilla väärennetyillä tuotteilla. Meidän tulisi kyetä turvaamaan omia tuotteitamme parhailla mahdollisilla tavalla. Niinpä puheenjohtaja ehdotankin, että meidän pitäisi yhdistää tämä taloudellisten ja maantieteellisten tuotteiden identifiointi ja tuontijärjestelmä. Muussa tapauksessa me emme yllä kilpailukykyiseen Eurooppaan. <clears throat> Kiitos. Kiitoksia, edustaja Van Heke, minuutti puolitoista. Dank u, voorzitter. Als de Libië-crisis iets goed... Puhemies. Jos Libyan kriisi voi meille opettaa jotakin, niin ensinnäkin sen, että Euroopalla ei ole minkäänlaista geopoliittista strategiaa, jolla voitaisiin eurooppalaisia periaatteita äh, edistää. Kyseessä on poliittinen agenda, äh, Sarkosin sisäpoliittinen agenda. Ja uskomatonta on se, että kaikki ne, jotka tällä rintamalla toimivat, jotka haluavat aivan oikeutetusti vastustaa Gaddafia, ovat olleet hymykasvoillaan hiljan valokuvattavana Libyan johdon kanssa. Tänään on tietysti helpompi sitten hyökätä Gaddafia vastaan kuin vastata kysymyksiin aiemmasta tilanteesta. Miten me aiomme nyt toimia näiden ryhmittymien kanssa? Aiommeko me aseistaa heitä? Miten me toimimme, toimimme jotta aseet eivät vain pahenna kaaosta maassa? Omalta osaltani katson, että eurooppalaisten toimien pitäisi olla näkyvämpiä, tehokkaampia ulkorajojen suojelussa. Sielläkin on käynnissä sota invaasio, järkyttävä invaasio on käynnissä, josta kukaan ei puhu. Edustaja Wortman Kohl, äh, kaksi minuuttia. Kiitoksia äh, äh, puhemies. Eurooppa-neuvosto teki päätöksiä nyt, jotka olivat vielä vuosi sitten olleet aivan uskomattomia ja mahdottomia. Haluan kiittää puheenjohtaja Rampöytä, Van Rampöytä ja Parosoa näistä Eh, me <clears throat> olemme matkalla, hyvin vaikealla matkalla, jotta onnistuisimme palauttamaan luottamuksen eh, talouselämäämme, että pääsimme kriisistä irti, niin että pääsisimme sitten kohti työllisyyden ja talouden kasv- todellista kasvua eh, meillä on täällä myöntämääräämisoikeus taloudessa Äh, hallinnossa. Haluaisimme toteuttaa sitä äh, äh, tiiviimmin, että joudutte myöskin sitten keskustelemaan asioista meidän parlamentaarikkojen kanssa. Kysymys on kunnianhimoisemmasta, vakaammasta talouspolitiikasta jatkossa. Monet kollegat ovat jo viitanneet siihen, että me tarvitsemme hyvinkin, hyvinkin va- paljon vakaamman vakautusjärjestelmän parempaa koordinaatiota. Tässä on enemmänkin kysymys kuin eurosopimuksen velvoitteista. Strategiatavoitteissamme 2020 me olemme jo ankkuroineet markkinataloudelliset tavoitteemme ja se perustuu kansalaistemme työllisyyden ja kasvun varmistamiseen. Haluaisin puheenjohtaja Barosolle todeta myöllä vielä, että että nämä halutaan, halutaan toteuttaa tässä kansainvälisessä toimintaohjelmassa. Te olette korostaneet sitä, että te haluatte sellaisten sopimusta 19. kesäkuuta, että voisitte tästä asiasta sitten tehdä lopullisen ratkaisun. Voitte käynnistää työtä, työn jo niin, että, että todellakin sitten 19. kesäkuuta saadaan sopimus. Kiitoksia edustaja De Rossa. Kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Uh, Kiitos puhemies. Minulla on nyt tiettyjä kysymyksiä, jotka haluan kysyä Troikalta ja neuvostolta. Aiotteko, oletteko vakavissanne, kun puhutte siitä, että euroalue pitäisi pelastaa ja myös eurooppalainen hanke. Pankkien stressitestit on saatu loppuun vietyä ja tässä on hyvin pessimistinen tilanne Irlannissa. Uusi hallitus on tehnyt päätöksen että näitä aliarvostuksia ei tehdä, mutta mistä syystä keskuspankki on hiljaa, vaikka kyse olisi hyvin tärkeästä keskipitkän aikavälin rahoituksesta pankille. Miksi kansleri Merkel haluaa tässä vaikeuttaa tilannetta, ja miksi ei voitaisi alentaa pelastuspaketin korkotasoa, miksi tässä jotkut vaikeuttavat eurobondien edistymistä, miksi Euroopan budjettia vähennetään. No, tämä johtuu siitä, että tässä on vaalit mielessä ja vääränlainen talousoppi. Meidän taloutemme on tärkeä osa Euroopan epäonnistumista. Tämä osoittaa sen, että koko Eurooppa epäonnistuu, jos me epäonnistumme. Meidän velkamme on tärkeää ja kvartetin, kvarteton on toimittava vakavasti. Nyt on tärkeää, että se käyttää mielikuvitusta ja visioita, kun neuvotellaan Irlannin kanssa. Ja pitäkää mielessä, että Irlanti on demokratia ihan niin kuin Ranska ja Saksa ja Suomi. Mekin hallinnoimme kansan tahdon mukaisesti. Meidän kansamme on hyväksynyt tiukkoja säästöjä hampaita kiristellen on kuitenkin toimittava oikeudenmukaisesti Euroopassa muuten tässä hallitukselle annettu aika loppuu kyllä kesken. Kiitos. Edustaja Haaklund puolitoista minuuttia. Kiitoksia, rouva puhemies. Haluaisin aloittaa myönteisellä kommentilla tässä on paljon pohdittu näitä erilaisia huolenaiheita ja muita. Tietenkin niitäkin on vaikka kuinka paljon, mutta myönteistä on se, että olette päässeet eteenpäin tässä talouden hallinnos, hallinnon ja makrotalouden kehittämisen saralla. Irlannilainen kollegani pohti näitä vaikeuksia, mitä heillä on ja miten ovat kyenneet hyvin, hyvin huonosti eden, etenemään makrotalouden hallinnan salalla. Minusta tässä nyt neuvosto on ottanut hyvän myönteisen askeleen eteenpäin, on mutta edelleen kuitenkin huolestuttavaa, että näköjään ole kumminkaan vielä tätä hallintokulttuuria kukaan valmis muuttamaan. Edelleen jää, jää ma- mahdollisuus tällaiselle ää, ää, poliittiselle lehmänkaupoille. Eh, ilman, että, ilman, että päätös, päätöksentekokulttuuria eh, neuvostossa muutotetaan. Jatkossakin käy niin, että kun jatkossakin olette edellä tällaisten vaikeiden ratkaisun äärellä, että kykene tekemään eh, päätöksiä sujuvasti. Komissio paremmin tässä on näitä ratkaisuja kyennyt löytämään. Tässä on teillä haastetta kyllin tämä osoittaa myöskin sitten oma, omassa maassani Suomessa näkynyt osallistumisen vaikeutena näissä päätöksiin ja suoma, suomalaiset eivät kaikki ajattele samalla, samalla tavalla, miten, tästä, miten näitä päätöksiä tehdään. Meillä täytyy siis uudistaa tätä päätöksentekomenettelyä. Kiitoksia kovasti. Edustaja Hefner seuraavaksi, olkaa hyvä. Häntä nyt ei täällä näy. herra äh, Simanskille sitten puheenvuoro minuutiksi. Äh, Nova architektura finansu... Kiitos puhemies. Uusi rahoitusarkkitehtuuri EU:ssa perustuu pyrkimykselle saada aikaiseksi terveet säännöt julkistaloudelle ja rahoitusalalle. Kyseessä on jäsenvaltioiden finanssipoliittinen suvereniteetti. Minä Katson, että jos yksittäiset äh, jäsenvaltiot eivät ole pystyneet tällaisia sääntöjä itselleen asettamaan, niin sitten se täytyy toteuttaa kollektiivisesti euroalueella. Tavoitteena on verokilpailun poistaminen. Sarkozy ja Lagarde ovat jo kuukausia korostaneet sitä, että Irlannin äh, veroa, veroastetta pitää nostaa. Ja Tämä tietysti pahentaisi kriisiä. Se ylläpitäisi kriisiä eikä helpottaisi. Kiitoksia ne äh, kollegat, jotka ilmoittautuvat tähän äh, luetteloon äh, tai puheenvuoron ilman luetteloa. Siellä on jo 20 ähm, puheenvuoroa. Katsotaan, minkä verran nyt sitten jää äänesty, ennen äänestykseen aikaa. Ei kovin paljon arvelisin. Herra Murphy, minuutti, olkaa hyvä. Thank you, President. Kiitos puhemies. Herra Barroso, 11. tammikuuta vastasitte Joe Higginsille ja sanoitte täällä, että Eurooppa haluaa tukea Irlantia, mutta kun uusi gael hallitus on antanut periksi joukkovelkakirjan haltijoille, niin on selvää, että Irlannin työtä tekevät joutuvat nyt maksamaan pankeille ja keinottelijoille niiden tappioista. Tässä on alennettu palkkoja, on tehty ehdotuksia, jotka koskevat satoja tuhansia euroja. Tämä johtaa siihen, että nimenomaan työtä tekevät joutuvat maksamaan kriisistä. Tämä shokkidoktriini doktriini on sellainen asia, josta ei haluta kansan äänestystä Irlannissa. Sosiaalistipuolue aikoo kuitenkin pyytää kansanäänestystä näistä ehdotuksista. Kiitoksia. Edustaja Rossi, puolitoista minuutta. minuuttia. Tre temi di eh, eh, Kiitoksia, puhemies. Äh, äh, Japanin ympäristö- ja ydinkatastrofi, äh, kiista Pohjois-Afrikassa ja taloudellinen kriisi Euroopassa ovat nyt pääkohtia. Meidän pitää ensinnäkin tietenkin kyetä paikallisia ihmisiä kyetä auttamaan. Meidän pitää Äh, tarkastella äh, kauppasopimuksia sitä, miten ne istuvat sitten äh, yritystemme toimintaperiaatteisiin. Emme voi tietenkään välttää sellaista tukipakettia, joka auttaa jäsenmaat irti näistä kriisistä. Me tarvitsemme vakauspakettia euroalueen maiden pelastamiseksi. Haluan myöskin kannattaa byrokratian vähentämistä ja, edesauttaa kauppaa kolmansien maiden kanssa vastavuoroisuusperiaatteita periaatteella Maghreb-maiden suhteen meillä lukumme ovat heikohkot. Jokainen maa on toiminut itse, itsenäisesti ja itsekkäästi ja parannetaan äh, Ashton ei ole kyennyt tätä kriisiä ratkaisemaan. Euroopan unioni on hylännyt Italian äh, esim. ajatellen tätä äh, maahanmuuttoturvaa. Sitten edustaja Martin puolitoista minuuttia. Kiitoksia, rouva puhemies eurooppalaisia ovat peloissaan ja huolissaan yhä enemmän tässä yhteydessä on kaksi asiaa, mitkä, mitkä, heitä, mitkä heitä erityisesti huolestuttavat. Ensinnäkin e-, euron kriisi ja, ja talouden e-, kriisi, joka on hoidettu epäjohdonmukaisesti ja sattumavaraisesti. E-, neuvosto ja komissio ovat ikään kuin jälkä, jälkijunassa näitä asioita hoitaessaan. Jos ajatellaan velanhoitoa Portugalissa ja Kreikassa esimerkiksi, joiden on supistettava valtion velkaansa, mitä kauemmin näitä asioita lykkää ja siirtää, sitä vakavammin niin se haittaa eurooppalaisten hankkeen uskottavuutta. Jos ajattelee Kreikan, Kreikkaa siellä tapahtumat ovat pahimmoillaan, niin kävin taannoin Kreikassa ja siellä, siellä katsotaan EUn olevan vastuussa tästä kaikesta, koska siellä omassa maassa ei riittäviin toimenpiteisiin alussa al, ajoissa joissa tartuttu. Sitten ydinturvallisuus, nämä stressitestit ovat fiksuja ja uskottavuutta parantavia vain siinä tapauksessa, että, että, ni, että niitä, niitä voidaan myöskin sitten valvoa esimerkiksi Atomi energiakomission toimesta vaaditaan riittävät asiantuntijat ja avoimet tulokset tästä Kiitoksia. Seuraava puheenvuoro, herra Mauro. Signor Presidente del Consiglio. Puhemies, neuvoston puheenjohtaja, komission puheenjohtaja. Visioni mukaisesti politiikasta pitäisi pyrkiä yhdistämään ideaalit ja edut. Minä uskon, että Euroopan unionin toimielimet edustavat ideaalejamme, ihanteitamme ja myös intressit tulevat edustetuiksi erityisesti neuvostossa. Minua järkyttää se, että tietyissä olosuhteissa ihanteiden puolesta taistelevat ikään kuin hylkäävät tämän taistelunsa. Parlamenttihan jokin aika sitten ehdotti sitä, että komissio ehdottaisi neuvostolle sitä, että meillä olisi tunnustettaisiin väliaikaishallitus Libyassa ja todettiin, että ei tämä kuulu mandaattiimme Malmström silloin, kun ehdotettiin strategiaa siirtolaisvirtojen hallitsemiseksi katsoi, että, että neuvostossa ei löydy enemmistöä tämän ehdotuksen taakse. Miten ihanteet voisivat voittaa tässä taistelussa, jos pelaajat eivät eh, niitä puolusta, kun katsovat, että vastustus voi olla liian kovaa. Minusta tämä on keskeinen kysymys. Jos me haluamme ymmärtää sen tehtävän, joka meillä on historiallisesti, niin ketkä ovat pelaajia tässä? Parlamentti, neuvosto, myös te, Van Rompuy, tehän edustatte neuvostoa, te puolustatte nimenomaan tätä intressitahoa. Sanon aivan yksinkertaisesti, että te olette meidän hyökkääjämme tässä pelissä. Teidän täytyy hoitaa tämä ja yrittää saada vaali, maali aikaiseksi. Hat jetzt Herr Gualtieri für zwei Minuten. Ma non c'è dubbio che l'istituzione on selvää, että pysyvän vakausmekanismin aikaansaanti on hyvin tärkeä tulos. Ja tässä on takana poliittinen sitoumus puolustaa yhteis, yhtenäisvaluuttaa ja siksi tässä ei ole kovinkaan suuria varomia liittyen näihin mekanismeihin. Kyseessä tulee olemaan hallitusten välinen väline. Me emme tätä kuitenkaan nyt erityisesti huomioi. On tärkeää, että toimielinten ja pk välillä on olemassa toimintamahdollisuuksia ja nyt tarvitaan vielä selvät ehdotukset komissiolta toimintamalliksi. On kuitenkin, vaikka tämä on siis myönteinen lopputulos, niin on vaikeaa nähdä, onko se oikeaan osuva, jos tässä vain lähdetään parantamaan taudin oireita eikä sen syitä niin tulee olemaan hyvin vaikea päästä tästä tilanteesta. Jos me ainoastaan leikkaamme budjetteja yhtäältä ja toisaalta annamme rahaa pankeille, niin ei tämä vielä johda kriisistä pois. Ei tässä pidä ainoastaan oireisiin puuttua, vaan syvempiin syihin. Meidän on edistettävä kilpailukykyä, on mietittävä kilpailukykymallia, sitä mitä toivomme. Elpyminen onnistuu ei ainoastaan vientiä edistämällä, tämähän johtaa ainoastaan epätasarvoisuuden kasvuun. Jos haluamme olla kilpailukykyisiä ulospäin, niin on myös lisättävä sisäistä kysyntää. Meidän on mietittävä, mitä pankeille tehdään. Ja on saatava säästöt suuntautumaan pitkän aikavälin investointeihin. Tämä transaktiovero, sitä on mietittävä ja on annettava tärkeämpi merkitys julkiselle sektorille, on pystyttävä ryhtymään myönteisiin toimiin. President. Edustaja Bowles, puhemies, kollegat, Europlus-paketti voi, sopimus on ehkä hyödyllinen, mutta ei sitä saa käyttää sitten äh, paikkaamaan vakautuspaketin heikkouksia pelkästään. Äh, yhtenäismarkkinat ovat nyt äh, kriisissä ja euroalue on tervetullut, mutta yhtenäismarkkina-aloitteet ovat edelleenkin mukana perustamissopimuksen tavoitteissa Äh, tämä äh, evään äh, mahdollisuus ei takaa elpymystä, koska siinä riski marginaali on kaksi ja kaksi puolia 2,5 prosenttia. Nämä, tietenkään nämä pelastusmekanismit ole suunnattukaan rahantekoa äh, silmällä pitäen ja voittoa äh, tavoiteltavaksi, äh, koska ne ovat suunnattu esimerkiksi pankkien ja valtion pelastamiseksi, niin kuin esimerkiksi Iranissa. Ei, pankkikriisi ei, ei näillä toimin ratkea. Ei Saksakaan ole uudelleen pääomittanut pankkejaan eikä myöskään sitten pyrkinyt roskalainoista eroon. Kaikkialla Euroopassa ja maailmanlaajuisesti tietysti on äh, sallittu myöskin tällä äh, hiljaiset äh, äänettömät pääomaomistajat eikö kannattaisi nyt sitten olla nöyry, nöyränä yrittää näitä seikkoja tarkastella. Katsotaan nämä, näitä sitten esimerkiksi vakuuksina, jotka maksetaan takaisin, kun markkinat toipuvat. Ei pikkusieluisuus tässä auta, ja markkinat sen tietävät. Edustaja Hefner sitten puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Dank, Frau liebe Kiitoksia puhemies, kollegat Tämähän e, e, e, ei ole politiikan tarkoitus veromaksien rahoilla sitten pelastaa pankkeja. Tämän, tämä puitteiden sisällä pitäisi politiikan toimia niin, että ei tämä tilanne pääse syntymään nyt sitten joudutaan tarttumaan väärinpäätöksiin, koska oikeita päätöksiä ei ole vuosia, vuosien mittaan tehty tämä tapahtuu eri, eri, väärältä pohjalta, väärillä välineillä ja väärissä puitteissa. Meidän tarvitsee hiukan pikkaisen katsoa nenään pitemmälle todeta, että nämä yhteisöpolitiikka aina riikaa myöskin tänne ylhäältä alaspäin poliittisesti politiikan toimenpiteistä pitäisi yksityiskohtaisesti pitäisi neuvotella kansalaisten, kansalaisten päättäjien kanssa. Jos, jos ajatellaan ää, äh, äh, veronmaksajien rahoja, niin niitä sitten käytetään pelkästään pankkien ja muiden keinottelijoiden ää, äh, pussiin. Ette ole kuitenkaan vieläkään ähm, määritelleet, miten tästä pitkällä aikavälillä ää, päästäisiin e-, eroon. Teillä on sellaista luottamusta ja tahtoa näköjään riittävästi siihen. Tällä politiikka heikentää luottamusta ja esimerkiksi julkisessa, julkista, julkisia varoja käytetään yksityisten varojen aukkojen paikkaamiseksi. Kiitoksia, herra Van Dalen. Minuutti seuraavaksi. Puhemies, jo pitkään olemme yrittäneet käydä tätä taistelua. Pitkään aikaan velat eivät muodostuneet ongelmiksi ja katsoimme, että kyllähän tämä tästä. Ihmiset ottivat lainoja ostaakseen esimerkiksi liian kalliita asuntoja, mutta nyt sitten ongelmat nousivat pintaan ja kriisi on tuonut esille sen, että meillä on uusia rajoitteita, jotka on huomioitava on käytetty miljardeja Kreikan ja Irlannin kriisien rahoittamiseksi ja kasvua, elpymistä on yritetty saada aikaiseksi, mutta ei tämä ole toiminut. Talous vain kutistuu. Me olemme todellakin hyvin lähellä epäonnistumista monin paikoin. Totta kai kyseisten valtioiden on ryhdyttävä tarvittaviin toimiin ja velan vähentämiseen, ja tämä mahdollistaa edistymisen. Edustaja minuutti. Kiitos puhemies. On todella mielenkiintoista havaita, että neuvosto ja komission korkeimmat johtajat eivät ole huomioineet sosiaalista kriisiä, joka vallitsee monessa maassa, erityisesti euroalueella, eikä vastata yhtään noin sadan miljoonan Euroopan unionin köyhän tarpeisiin. Niistä suuri osa on työntekijöitä, joilla on alhainen palkka ja huonot työolot. Ja samanaikaisesti edistetään finanssilaitosten voiton saantia. Entä työttömät, ne nuoret ja naiset, jotka eivät pysty rakentamaan itselleen kunnoista tulevaisuutta, kun maan tilanne on vaarassa. Taas kerran neuvosto on ollut ainoastaan huolestunut taloudellisten ja rahoitusryhmien tilanteesta, jotta voidaan lisätä taloudellisen vallan kasaantumista tiettyihin käsiin, eikä huomioida työntekijöiden oikeuksien edistämistä ja näin lisätään myös Portugalin kaltaisten maiden riippuvuutta. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Bafton. Puhemies, neuvosto katsoo, että keskitetty äh, sääntely budjettien suhteen on välttämätöntä, jotta kriisistä päästään. Monivuotinen vakautusohjelma sisältää myös meno- ja tulotavoitteet tavoitteet tietylle ajankaudelle, jos, jos tavoitteisiin ei päästä. Ison-Britannian tavoitteet ovat rakenteellisia, jotka on ratkaistava kansallisesti. En pidä siitä, että EU puuttuu oman kotimaani tapahtumiin, kun otetaan huomioon sekin, mitä, mitä Kreikassa ja Portugalissa on tapahtunut ja Irlannissa. Nämä ti- budjettikuritoimet vain estävät kasvua. Mikä estäisi ihmisten muuttamisen köyhimmistä maista rikkaimpien maihin EUn sisällä? Neuvosto ehdottaa sitä, että säätelyä on, on purettava. Tämä johtaa siihen esimerkiksi, mitä Eurooppa on puhastellut jo vuosikymmeniä, esimerkiksi työajan säätelyn ja äitiyspäivärahat ja niin edelleen. Edustaja Meltzer, minuutti, olkaa hyvä. Kiitos äh, äh, puhemies. Äh, tässä on ollut kiinnostavia aiheita tietysti Euroopan kokouksessa, jotka se on hoitokuvasta epä, epärealismia. Me olemme nyt suonut satoja miljardeja pelastusjärjestelmän kehittämiseksi ja me olemme sieltä sitten maksajat joutuvat entisestään kärsimään näin on riskit kaikille, kaikille äh, kasvanut sitten kadafin Gaddafin silloisen ministerin tuki on nyt sitten muuttanut sotilaalliseksi äh, äh, toimiksi, jossa itse asiassa on pitkäaikaiset CIA-agentit vastapelureina. Äh, myös Brysselin äh, realismin äh, puutteesta kuvastuu, että tämä 20 vuotta vanhan asetuksen käyttämättä jättäminen koskien radioaktiivisia säteilyarvoja. Edustaja Lamassuur, kaksi minuuttia. Two. Zwei. Zwei. Thank you. Yksi vai kaksi? Kaksi minuuttia siis. Hyvä puhemies, hyvät puheenjohtajat, talous- ja rahaliitosta voin sanoa, että Euroopan neuvoston tulos oli hieno, onnittelut, mutta koska tästä tulee uusi ongelma, joka liittyy niihin poliittisiin päätöksiin, jotka on näin tehty näin kahdella tasolla. Ensinnäkin jäsenvaltioiden kesken alusta alkaen tämä Europlus-sopimus on lähtenyt liikkeelle ainoastaan hallitusten välistä sopimuksesta ja tässä kaikkein tärkein jäsenvaltio oli aloitteen tekijänä. Tämä sopii kerran, mutta jos monen vuoden ajan toimitaan tällä tavoin, niin tästä voi syntyä hyvin suuria kansallisia jännitteitä nyt jo kansali Merkeliä on vastustettu Atenan Dublinin kaduilla. Meidän on hallituksen välistä toimista siirtyvä eurooppalaisen toimintaan, ei vielä yhteisötoimintaan, mutta kuitenkin Euroopan kataan toimintaan. Tällaista parlamentti toivoo tarkistuksillaan ja Bond ja Juncker ja te, neuvoston puheenjohtaja, on onniteltava siitä, että nämä on hyväksytty. Ja sitten kunkin maan toiminta. Ne puolueet, jotka ovat nyt maissamme oppositiossa, miten ne voivat kokea sitoutuvansa näihin politiikkoihin, joista niiltä ei ole kysytty. Katsotaan, mitä äsken Irlannissa tapahtui ja mistä Portugalissa tällä hetkellä keskustellaan. Ainoa tapa legitimoida poliittisesti nämä suositukset on ottaa mukaan kansalliset parlamentit alusta alkaen koko ohjausjaksoprosessin aikana. Neuvoston päätelmissä mainitaan vain ohimennen nämä parlamentit yhdessä alueiden ja kansalaisjärjestöjen kanssa, mutta tämä on paljon tärkeämpi asia. Tämä on eurooppalaisen demokratian uusi ulottuvuus ja niihin on paneuduttava. Kiitos. Edustaja Bulman, kaksi minuuttia äh, puhemies, äh, neuvosto ja komissio ehdostavat meille, että, että julkistalouksia tulisi vahvistaa nyt sitten kun me tarkastelemme tätä, miten se voisi toimia, ja, siinä on ihan väärät tavoitteet. Kouluja suljetaan tutkijoilta, sulkeutuvat ovet, investointeja julkisille sektorille leikataan ja nyt sitten kysymys sitten, herra Van Rompuy ja Barrosolle, sitäkö te ajatte takaa? No ette varmaan aja, sanotte varmaankin. Mutta muista, muiltakin, muiltakin osilta voitaisiin, muillekin osille voitaisiin leikkauksia kohdistaa. Mistä, mistä sitten voitaisiin leikkauksia tehdä? Miksi, miksi tämä on tämä tällainen taloudellisen taloushallinnon vakauttamiseksi. Miksei siellä oteta sitten huomioon otettu lainkaan, jos e-, e-, ihmiset ostavat sitten siellä, sillä rahalla aseita esimerkiksi, tai investoivat tulevaisuuteen selkeästi jos ajatellaan vaikka e, lasten koulutusta, ei sille ole mitään rahoja suunnattu. Tämähän on ihan tyhmää tekstiä, sanoi Romano Prodi aikoinaan. Eli näitä tekstejä täytyy sitten parantaa, koska muussa tapauksessa Eurooppaa ei voida hallita järkevästi, jos ei näihin ratkaisuihin päästä yhteisymmärryksessä. Ja seuraava ydinkysymys on, että mistä, mistä me voimme sitten ottaa tuloja kasvaaksemme ulos eh, kriisistä, koska me voimme itsemme säästämällä tästä kriisistä ulos saattaa, jos ajatellaan vaikka transaktioveroa, siitä on jo monta vuotta päätetty suurella enemmistöllä tässä talossa. Eikö, eikö nyt se olisi sitten hyvä aika toteuttaa, etteivät hyvätkin pankit kaadu? Edustaja Klintz, puolitoista minuuttia seuraavaksi. Arvoisa puheen, puheenjohtajat, kun kuuntelin teitä, näytti, että kaikki on kunnossa. Eurooppa on perustettu, on EVM ja on myöskin sitten asiat kunnossa tässä täytyy äh, muistaa jatkuva velkaantuminen kuitenkin euromaissa, äh, joka heikentää äh, kilpailukykyä, talouden vakautta kaiken, kaikkiaan. Ja nyt on jo nähtävissä, että uuden vakaus paketin, paketin tavoitteita ei voi parhaalla tahdollakaan to- toteuttaa. Tässä on äh, kysymys äh, reaalitaloudesta, äh, koska yksikään ei, jäsenmaa ei ota vakavissaan näitä valtion talouden supistamistavoitteita nämä vakavia toimenpiteitä ei oteta käyttöön ollenkaan, koska ne itse asiassa ovat varsin heikkoja. Tämä, tämä jo kuva, kuvastaa tätä perinteistä lehmänkauppojen tekemistä neuvostossa ajatellaan reaalitaloutta ja sen parantamista, siitä ei nämä konstit ei riitä. Meidän, meillä EVM kautta tulee jatkuva velkaantumisen tila johon meidän on sitten toteutettava valtion taloutamme ja kansalaiset eh, niissä maissa, jotka joutuvat eh, maksumiehiksi, ovat, ovat yhä pettyneempiä ja menettämässä entistä enemmän luottamustaan Eurooppaan. Kiitoksia herra Epping sitten Volmin. Eh, Ik heb een persoonlijke vraag aan de... Puhemies, minulla olisi henkilökohtainen kysymys herra Van Rompäylle. Libyan sota jatkuu. Me olemme nähneet, että hyvin lämpimät suhteet vallitsevat äh, Libyan johdon ja tiettyjen eurooppalaisten johtajien välillä. Olen nähnyt valokuvia, joissa tekin olitte mukana, Van Rompuy. Kun ajatellaan johdonmukaisuutta ja poliittista integriteettiä, niin äh, täytyy muistaa, että ihmisiä on tapettu. Me puhumme murhaajista, mitä te ajattelette kaikesta tästä? Ei ole kovinkaan pitkää aikaa siitä, kun teidät valittiin tehtäväänne, mutta kyllä minusta pitäisi pitää molemmat jalat maassa. Eurooppa puolustaa vapautta. Nimenomaan tämän hankkeen otsikkona voisi olla vapaus. Barrosokin on ollut kovin hyvää pataa näiden johtajien kanssa. Me olemme pettyneitä. Edustaja Högmark, kaksi minuuttia. Kiitos puhemies. Tähän asti olemme puhuneet kriisistä, mutta nyt meidän on puhuttava niistä perusongelmista, jotka aiheuttavat kriisin. Kyseessä on suuri alijäämä ja heikko valtion talous ja siksi vakaussopimuksen uudistaminen on hyvin tärkeää, ei ainoastaan siksi, että päästäisiin näihin tavoitteisiin, vaan siksi, että Euroopan talous voisi olla uskottavaa. Meidän on tämän lisäksi panouduttava kilpailukyvyn puutteeseen ja talouskasvuongelmaan. Tämä on suurin tehtävä, mikä meillä on edessä. Meidän on torjuttava köyhyyttä, lisättävä työpaikkoja, parantava hyvinvointia. Jäsenvaltioilla on tässä tietysti tärkeä vastuualue budjetit on uudelleen järjesteltävä, on asetettava etusijalle sosiaaliturva ja samanaikaisesti myös investoinnit ja kasvu kun, ja on vähennettävä on uudistettava työmarkkinoita ja kehitettävä uudenlaisia toimintamahdollisuuksia PK-yrityksille. Nämä ovat jäsenvaltioiden tehtävät ja vielä paljon lisää, mutta Euroopan unionin tehtäviä on myös korostettava. Meidän on oltava valmiina muuttamaan Euroopan unionin budjetin rakentaa, niin kuin pyydämme jäsenvaltioita tekemään. Meidän on asetettava etusijalle kasvu ja investoinnit ja tutkimus ja tiede, avoimet markkinat. Meidän on myös varmistettava se, että voidaan uudistaa eurooppalaisia markkinoita. 70 prosenttia markkinoistamme on palvelualalla, mutta palveludirektiivi on kuitenkin aika rajoittunut tässä mielessä. Euroopan talouden tulevaisuuden pohjana on palveluala ja tietotalous. Komissio haluaisi tehdä ehdotuksia niin, että sisämarkkinat toimisivat koko tietoalalla. Näin meistä voi tulla edelläkävijöitä maailmanlaajuisesti. Merci. Edustaja Peres, kaksi minuuttia. President. Puhemies, puheenjohtajat. Tämän kriisin jälkeen maailmanlaajuisessa kilpailussa mikä on unionin paras ase? Te itse määrittelitte sen unionin strategia EU 2020. Mutta kun katson, mitä te teette taloushallinnon alalla, niin syntyy se vaikutelma, että tässä on kerta kaikkiaan syvä ristiriita. Vakauspaketissa, taloushallinnossa te yritätte saada koordinointistrategiaa aikaiseksi, valvontastrategiaa aikaiseksi joka sitten synnyttää Washingtonin konsensuksesta Brysselin konsensuksen. Kun te puhutte rakenneuudistuksesta, te puhutte palkkojen alentamisesta, äh, eläkeuudistuksesta. Minä puhun todellisista uudistuksista, joita tarvitaan, investoinnista koulutukseen. Tiedättekö te, että Lissabonin strategian koko juoksuajan puolet jäsenvaltioista on pienentänyt budjettejaan, joita ne käyttävät koulutuksen alalla. Oletteko esittänyt tästä sanktioita? Tiedättekö, että Euroopan unioni ei koskaan täytäntöön pane tätä EU e 2020 strategiaa, jos me emme tee tästä keske, keskinäistä tavoitetta? Ainoat menot, joita te katsotte ja joita pidätte kvalitatiivisina menoina, ovat ne jäsenvaltiot, jotka toteuttavat eläkeuudistuksia, jotka perustuvat säätiöittämiselle. Entä koulutusala? Kun minä katson tilannetta Irlannissa, niin eräs seikka minua järkyttää. Te päivä toisensa jälkeen päätätte pelastaa pankkeja. Ei tämä ole sellainen Euroopan unioni, jota me haluamme. Me, meidän pitäisi pelastaa Irlannin kansalaiset pikemminkin kuin Irlannin pankit. No, nyt meillä on stressitestejä. Näyttää siltä, että aina kun ongelmia on, niin sitten otetaan käyttöön tällainen stressitesti. Tämä on jonkinlainen ihme ratkaisu joka tilanteeseen, ydinongelmiin, ydinenergiaongelmiin ja pankkialan ongelmiin. Kenties komissiossakin pitäisi olla stressitesti, kenties me ehdotamme sellaista. Mutta minusta olisi parempi, että olisi sellainen komissio, joka tekee aloitteita kun katson EKPn lausuntoa, niin näyttää siltä, että se huolehtii enemmän sitä, mikä ei kuulu sen toimivaltuukseen, kuin sitä, kuinka hyvin pankkijärjestelmä toimii ja miten julkisia investointeja tehdään. Euroopan parlamentti on tehnyt ehdotuksia, joita te kieltäydytte ottamasta huomioon. Esimerkiksi transaktiovero tai eurobondiehdotukset ovat tällaisia. Teidän täytyy puheenjohtaja kuunnella Euroopan parlamentin tekemiä ehdotuksia. On jo korkea aika. Strategia, te olette itse sen... Kiitoksia. Edustaja Eek, äh, puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Tack, fru talman. Kiitoksia puhemies. Puhun ruotsia. Ministerineuvosto viimeisessä kokouksessaan käsitteli turvallisuus kysymyksiä ydinvoimaloissa ja eurooppalaisissa reaktorissa erityisesti. Me käymme parhaillaan neuvotteluja tästä parlamentissa. Meiltä on tästä luvassa torstaina äänestettävä päätöslauselma. Euroopan kansalaisena minäkin luulin, että, että Euro- E- eurooppalaiset kuvittelivat, että tämä stressitesti olisi jonkinlainen ollut jo vuosikymmeniä ydinvoimaturvallisuutta varmistavana toimenpiteenä ei näin ole suinkaan ollut asianlaita. Meidän pitää paitsi testata tekniikka ja maantiede, meidän pitää myöskin testata turvallisuuskulttuuri ja ylipäätänsä riskien hallinta tapa tässä on riskien epätasapaino. Kansalaiset, kansalliset virastot ja viranomaiset ja laitokset arvioivat itse itseään. Se on tietysti huolestuttavaa. Täältä tapahtua komission valvonnassa avoimesti. Se on ainoa, joka puree jatkossa. Meidän tietysti ajatella näitä institutionaalisia rakenteita. Ne ovat yhtä vanhoja kuin Euroopan unioni. Näinä aikoina nämä rakenteet on uudistettava. Meillä pitää olla omat eurooppalaiset standardit tässä järjestelmässä. Ja lopuksi meidän pitää huolehtia siitä, että ministerineuvostolta tulee ehdotuksia, mitä tulee näihin erilaisten energialähteiden tunnistamiseksi pitäisi uusittavalla tavalla. Teillä oli puolitoista minuuttia vain, eikä minuuttia 50 sitä sitten edustaja Ford, äh, olkaa hyvä. Kiitos neuvoston tärkein päätelmä. Ei ollut kovinkaan seksikäs. Sanottiin, että yhtenäismarkkinoilla on tärkeä rooli, kun kasvuun pyritään, mutta onko tämä pelkkää puhetta, kun puhutaan taloushallinnosta, niin kollegat jo haluavat vesittää vakaussopimusta ja kun puhutaan yritysten tukemista, niin käy samoin. MEPit allekirjoittavat kampanjoita, kun halutaan edistää pyöräilijöiden asemaa ja muita, mutta kun PK-yritystä oli, oli tuettava, niin ainoastaan kolmasosa oli mukana ja ainoastaan yksi työväenpuolueen jäsen. Ja on ihan hienoa jos ajatellaan sitä, miten täällä on viime vuonna toimittu, mutta meidän on nyt kyllä ryhdyttävä toimiin. Yhdeksän valtion päämiestä on allekirjoittanut kirjeen, jossa on toimia, jotka koskevat innovaatiota ja liike-elämää. haluavat, he haluavat lisää kasvua ja minä haluan myös. Edustaja Major Oreja, kaksi minuuttia. Señora presidenta. Eh- Kiitos puhemies. Eurooppa-neuvosto on hyväksynyt erilaisia toimenpiteitä, jotka liittyvät hallintoon, budjettiin, kilpailukykyyn. Kaikki menevät oikeaan suuntaan. Nämä 16 kohtaa Eurooppa-neuvoston päätelmissä lähtevät liikkeelle von Rompuyn ja puheenjohtaja Barroson tekemästä työstä ja siksi haluaisin erityisesti esittää onnitteluni heille. Jotkut meistä todella arvostamme sitä, mitä te olette tehneet siellä toimielinten johdossa. Ongelma ei ole se, että meillä on talouden kriisi, vaan meillä on luottamuskriisi ja poliittinen kriisi eh, koko Euroopan tasolla. Kyseessä ei ole ainoastaan Euroopan neuvoston tekniset seikat. Meillä on Euroopan neuvostoja, mutta samanaikaisesti on, on vaaleja sekä kansallisella tasolla että alueellisella tasolla. Ja aina käy ilmi se, että ollaan hermostuneita tässä. Kannat nyt etääntyvät toisistaan, on paljon kansallismielisyyttä teidän. Ei pidä unohtaa sitä, että kriisi aiheuttaa myös poliittisia ja sosiaalisia seurauksia. Ei tässä ole ainoastaan etelä pohjoisjakoon, niin kuin joku on aivan oikein sanonut Euroopan unionin sisällä. Tässä on uudenlaista ajasta kyse ja niissä kriisit lisääntyvät, eivätkä ne ratkea, ne tulevat yhtäkkiä ja niitä tulee ulkopuolella ja sisäpuolella. Ja tähän tarvitaan uudenlaisia lähestymistapoja, uudenlaisia institutionaalisia toimintatapoja. Tämä on meidän suuri haasteemme. Me tarvitsemme uudenlaisia lähestymistapoja lähdettävä liikkeelle itsestään. Jos ihminen on Euroopan parlamentissa, niin pitää miettiä sitä, miten parlamentin on muututtava uusien aikojen koittaessa. Ja näin myös komissiossa ja neuvostossa kaikkien on otettava tähän asiaan kantaan. Tärkeää on kuitenkin se, että muistetaan koko ajan, mihin suuntaan ollaan menossa. Ja te olette menossa oikeaan suuntaan. Kiitoksia. Sitten edustaja Sanchez kaksi minuuttia. Signora president. Puhemies, hyvä neuvoston puheenjohtaja, komission puheenjohtaja, hyvät kollegat. Tämä on ensimmäinen euroalueen kriisi. Kun kriisi alkoi, havaitsimme, että Euroopan unioni ei ollut valmistautunut kriiseihin. Oli vääränlaista suunnittelua, jos ajatellaan esimerkiksi eh, euroalueen rahoitustoimintaa, ei ollut tarpeeksi sitoumuksia julkiselta sektorilta epätasapaino makrotaloudellisesti ja toisaalta euroalueella, jos ajatellaan kaikkea sitä, min ryhdyttiin, jotta saataisiin aikaiseksi yhteinen puheenjohtaja Eurooppaan ja myös ulkoasioihin, mutta näitä ei saatu talousasioihin ja näin emme pystyneet olemaan johtoasemassa kansainvälisesti. Meillä on sen takia suuri ero taloushallinnon ja muun hallinnon välillä, jotta nyt pystyttäisiin edistymään. Tarvitaan lisää integraatiota. Tässä ei voi ratkaisuja etsiä kansalliselta tasolta, paitsi jos jotkut erehtyvät siitä, mistä vuosituhannesta on kyse. Siksi tässä huippukokouksessa on menty ihan oikeaan suuntaan, tehty oikein hyviä päätöksiä ohjausjakson täytäntöönpano ja mekanismin, pysyvän mekanismin perustaminen huomioittain parlamentin ajatukset ja tarvitaan vielä parlamentin taso, tasapainottamista tähän. Tässä mennään ihan oikeaan suuntaan. Mutta vielä paljon tehtävääkin on. Kriisi jatkuu, 23 miljoonaa ihmistä on ilman töitä. Meillä on yhä vielä suuria myrskypilviä ja suuria haasteita. Siksi tarvitaan sopimus Euroopan kansalaisten kanssa. Siihen kuuluu kolme ulottuvuutta, sillä tässä säästöpaketissa on erilaisia osioita ja nyt on pyrittävä siihen, että meidän talousmallimme pysyy hengissä ja 2020 strategia toteutuu julkishallinnon, eh, julkisten varojen hallinnointia varten tarvitaan todellinen Euroopan laajuinen sopimus, joka voi parantaa kilpailukykyä, tarvitaan verotuksessa parannuksia ja niin poispäin. Pane prezidente, pani předsedající, to, co se stalo na jednání Evropské Puhemies, mitä neuvosto Euroopan neuvoston huippukokous 24.25. maaliskuuta tänä vuonna tapahtui, ja ottaen huomioon tämä sisältö, joka siellä hyväksyttiin, on koskee sitä, että ruvetaan tekemään finanssipoliittisia päätöksiä EU-ssa. Euron luominen on tietämättömyyden historiaa, ei ymmärretä sosiaalista, sosiaalisia taloudellisia sääntöjä, Kasvusopimus hyväksyttiin, jotta toimittaisiin äh, tätä sopimusta koskaan kuitenkaan noudatettu sen olemassaolon aikana. Kun katsotaan erilaista inflaatiotasoa eri maissa, työttömyys vaihtelee. Voimmeko ajatella, että Euro Plus-sopimuksen kautta tilanne muuttuisi? En ole samaa mieltä yhteisestä verokannasta yhtiöverojen kohdalla. Rangel, kaksi minuuttia. Kiitoksia puhemies, neuvoston puheenjohtaja, hyvä komission puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin onnitella teitä 24.–25. maaliskuuta järjestetystä Euroopan neuvoston kokouksesta ja sen tuloksista. Eurooppalainen talouden ohjauskausi oli todella jo vaikea asia, mutta vielä hankalaa on vakausmekanismin laatiminen. Tämä ehdotushan juontui Euro Plus huippukokouksesta. On sääli, että tätä prosessia ei vielä ole täysin saatettu päätökseen. Sitä ei vielä saatettu päätökseen 24.–25 maaliskuuta. Muussa tapauksessa, jos se olisi siis saatu päätökseen, se olisi ollut merkittävä signaali jäsenvaltiolta ja olisimme paljon paremmissa asemissa käsitellä kriisiä tulevina kuukausina. Kriisihän on kovasti koskenut minun omaa maatani Portugalia ja siitä haluaisinkin lausua muutaman sanan. Portugalin PSD, joka on kansanpuolueen jäsen, on täysin halukas toimimaan, toteuttamaan niitä toimia, joita tarvitaan e- euroalueella. Meillä on ongelmia lyhytaikaisessa rahoituksessa, mutta toisin kuin sosialistihallitus, meidän äh, puolueemme on osoittanut olevansa yhteistyökykyinen Euroopan unionin kanssa. En nyt halua tuoda tässä sisäpolitiikkaamme Euroopan parlamenttiin, mutta haluan tehdä täysin selväksi sen, että meidän puolueemme on sitoutunut pitämään lupauksensa, tekemään sen, mitä täytyy tehdä, jotta tämä agenda saadaan päätökseen. Kiitos. Kiitoksia, Rouva Herzog, kaksi minuuttia az európai csúcson született megállapodás a magyar soros elnökség. puhemies tämä uusi sopimus mielestäni on yksi hiljattaisista onnistumisista Unkarin puheenjohtajakaudella ja tämä on konservatiivien menestys. Sen täytäntöönpano tulee riippumaan yhtenäisyydestä, onnistummeko saavuttamaan yhtenäisyyttä ja on erittäin surullista, että neljä maata joissa on konservatiiviset hallitukset vallassa, eivät tarttuneet tähän eurosopimukseen. Tämä on varsinainen U-käännös heidän toimestaan. Unkari puheenjohtajanvaltana on tehnyt ehdotuksia ja sitten ei pidätäkään kiinni näistä ehdotuksista. Kuka tahansa, joka ei ole mukana, tulee jäämään jälkeen. Meidän täytyy perustaa kaikki työmme innovaation tietoon sen sijaan, että muuttaisimme verotussääntöjä. Meistä tulee Euroopan köyhiä muuten. Nyt kun mainitsin verokilpailun, voitteko selittää nyt jotakin minulle? Neuvosto ei ottanut esille veroparatiiseja. He eivät keskustelleet mistään, joka liittyisi tähän. Ettekö usko, että tämä on ongelma, joka koskee myös Euroopan kansalaisia? Te olette väärässä. Me odotamme paljon suurempaa edistystä komissiolta ja neuvostolta näissä kysymyksissä. Ja sitten sallikaa minun ilmaista mielipiteeni Japanin tapahtumista. 12 000 ihmistä on kuollut, tuhannet ovat hävinneet, miljoonat ovat työttöminä johtuen katastrofista. EU aina puhuu solidaarisuudesta yhtenä perusarvonaan. Nyt sen täytyy auttaa. Tämä katastrofi ravisteli myös energiamarkkinoita maailmassa ja se tulee määrittelemään poliittisen ja taloudellisen ympäristön pitkäksi aikaa tulevaisuuteen asti. Meidän pitää parantaa ydinturvallisuuttamme, meidän pitää löytää uusia standardeja, joilla voidaan varmistaa ydinturvallisuus. Meidän täytyy lisätä investointeja tutkimuksen ja kehitykseen ja meidän täytyy parantaa eurooppalaista energiapolitiikkaa. Meidän pitää erityisesti korostaa monimuotoisuutta energi- energialähdevalikoimassa. Nämä ovat tavoitteita ja ne on jo nyt mukana Eurooppa 2020 strategiassa. Nyt riippuu neuvostosta ja komissiosta. Niiden pitää jatkaa tätä työtä ja minä toivotan teille suurta menestystä työssänne. Karas. Kiitoksia herra Karas seuraavaksi, mutta en näe häntä salissa. Joten ruoapodin matala on puheenvuoro kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Mitä tulee eurooppalaisiin päätöksiin, ne ovat olleet jo useamman vuoden ajan päätöksenteon perusteella, mutta hyvin vähän on niiden perusteella tapahtunut. Tänä päivänä ei ole kyse se, että verrataan menneisyyteen sitä, mitä tapahtuu eurovyöhykkeen vakauden kohdalla, vaan kyse on siitä, kuinka tehokkaita me tehokkaasti olemme ottaneet oppia kriisistä, ja tässä me emme ole olleet kovin tehokkaita myöskään markkinoilla, jos niitä tutkitaan, jos ajatellaan luoton kustannuksia, niin varsinkin Portugalissa ne ovat erittäin korkeita ja Kreikassa, mutta me emme ole olleet tehottomia Euroopan kansalaisten kohdalla vaan ajatel, kansalaiset ajattelevat, että Eurooppa ei ole osa ratkaisua, vaan osa ongelmaa. Vähän aikaa sitten Euroopan parlamentissa hyväksyttiin joitakin päätöslauselmia ja kaikki ryhmät tukivat niitä ja niissä viitattiin siihen, että pitäisi saada kokonaisvaltainen vastaus velkakriisiin ja aina pitäisi hyvin vakavamielisesti tehdä työtä eurobondien ongelmien ratkaisemiseksi. Enemmistö Euroopan parlamentissa on sanonut, että tällä hetkellä se ei vielä onnistu, se johtaisi ongelmiin terveen talouden valtioissa, mutta minusta tuntuu, että tämä saattaisi olla ongelma niille maille, joilla on suuria taloudellisia vaikeuksia. Nyt meidän pitää ajatella sitä, että jotkin maat saattavat tehdä konkurssin, siinä piilee suuri vaara ja se aiheuttaisi sen, tai siitä se tulisi, jos kriisi kestäisi vielä pitkään. Me selviäisimme tästä, jos eh, yksityiset vakuutusyhtiöt tulisivat mukaan ja jos kustannukset äh, saatettaisiin Ähm, urin niin, että meillä todellakin on jotakin, millä ei, tätä pysyvää vakautusmenetelmää kokonaan varautu. Kovatsev, kaksi minuuttia. Puhemies. Arvoisa komission puheenjohtaja Hervan Rompoi kriisi, jota nyt olemme läpikäymässä, osoittaa jälleen kerran, että Eurooppa tarvitsee näkemyksellisyyttä politiikkoihinsa, mutta myös kansalaisten täytyy harjoittaa visionäärisyyttä. Me olemme menettäneet ikävä kyllä paljon aikaa, mitä mitä tulee tähän kasvuun aikaan. Yhtenäisvaluutta on ollut tietenkin menestys, mutta nyt se näyttää kaunilta talolta, jossa katto on kuitenkin romahtanut. Me olemme muuttaneet silloin, kun oli hyvä ilma, mutta nyt sataakin. Euroalueella sataa, sataa velkaa ja puuttuu luottamusta. Euro plus-sopimus ja neuvoston päätelmät ovat askel oikeaan suuntaan. Talousarvioita tullaan enemmän koordinoimaan ja näin ollaan sitkeämpiä kriisien suhteen. Olen tyytyväinen euroalueen maiden ja Bulgarian päätökseen liittyä Europlus-sopimukseen ja otan osallistua päätöksentekoon, jolla, ja toivottavasti Euroopasta ei tule kahden mitan Eurooppaa. Olen varma, että politiikan täytyy perustua yhteisömetodille eikä hallitusten välisyydelle ja uskallan toivoa, että jonakin päivänä uusi hallitusten välinen konferenssi tai ehkä jopa valmistelukunta tulee tekemään päätöksiä taloushallinnon ohjauksessa. Olen tyytyväinen päätökset koskevat Libyaa ja Välimeren aluetta. Meidän pitää kantaa oma vastuumme ja auttaa Libyaa, kun se on lähtenyt demokratian tielle. Tämä on merkki koko alueelle siitä, että EU on kaikkien kansalaisten legitiimien pyrkimysten takana ja tukena. Mitä voimme tehdä vieläkin enemmän naapureidemme hyväksi? Voimmeko käyttää hyväksemme omaa kokemustamme, oma ko- kokemustamme kumppanuuksista ja näin voisimme auttaa Välimeren alueen maita. Herra Van Rompuy, arvoisa komission puheenjohtaja, Eurooppa tarvitsee operatiivista voimaa, nopeaa reaktiokykyä me tarvitsemme myös suurempaa yhdentymistä turvallisuuskysymyksissä. Minuutin. Kiitoksia, herra Darden. Kaksi minuuttia. Merci. Kiitoksia, puhemies. Van Rompuy, on selvää, että teidän päätöksi, päätelmissämme on konkreettisia asioita, muun muassa tiukka hallitus, mutta ei tiukkuus voi tarvita nolla vajetta, vaan täytyy toimia älykkäästi. Kilpailukykyä täytyy parantaa, se on ihan selvä asia, mutta sitä, se, sitä ei saa toteuttaa palkkojen ja sosiaaliturvan kustannuksella. Meidän täytyy pyrkiä tutkimukseen, innovaatioon, etc. Kaikki ovat tietoisia siitä, että EU ja euro ovat tie, Ähm, tienristeyksessä. Meidän täytyy nyt tehdä päätös. Eh, meidän täytyy kaikkien äh, toki pitää kiinni äh, kilpailukyvystämme, mutta se ei saa johtaa siihen, että kontribuoimme kaikki pienimmällä mahdollisella summalla EU-hun. Sitten toinen vaihtoehto on se, että me menemme eteenpäin kunnioittain työmarkkinaosapuolia ja heidän välistä dialogiaan ja indeks, palkkojen indeksaation periaatetta. Jos nämä periaatteet, nämä periaatteet täytyy taata ja täytyy myös taata se, että eläkkeet ovat riittävät. Jäsenvaltiot ovat kyenneet painostamaan rahoitusmarkkinoita, kiitos EKPn. Me tarvitsemme sellaista solidaarista mallia, joka on omiaan varmistamaan sen, että solidaarisuus toteutuu Euroopan unionin alueella. Tarvitsemme vahvan budjetin, vahvat omat varat ja olisi ehkä hyvä ajatus pohtia transaktioveroa tässä on ajateltu, että valtioiden vajeet olisivat kriisin syytä, vaikka itse asiassa syypäinä ovat rahoituslaitokset ja niiden käyttäytyminen. Jos me emme tätä muuta, me emme pääse pois kriisistä, emmekä saa palautettua kansalaisten luottamusta. Tässä on nyt meneillään selvä demokratian ja Euroopan parlamentti ei voi hyväksyä tätä. Kiitos. Seuraavaksi Tyson kaksi minuuttia. Arvoisa puhemies, Viime vuoden aikana on todella tehty kovasti työtä ja on ryhdytty uudistustoimenpiteisiin, jotta Euroopan unioni tulevaisuudessakin on sellainen yhteisö, jossa voidaan hyvin elää ja tehdä työtä. Ja nyt me käännymme niiden kollegojen puoleen, jotka ovat kiittäneet Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan. Minulla on kolme kohtaa, joihin haluaisin puuttua. Ensinnäkin kyseessä ovat palkkakulut jotka ovat yhtenä tekijänä kilpailupolitiikassa kriisin aikana. Olen sekä komission puheenjohtajan että neuvoston puheenjohtajan kanssa useamman kerran keskustellut tai olen kuullut heidän puhuvan automaattisista vakautusvälineistä. Eli nyt meillä pitäisi olla vakaa eh, yhteiskunta, jossa on vähemmän työpaikkoja. Se sopii hyvin siihen sosiaaliseen markkinatalouteen, jota me toivomme itsellemme, mutta jotkut pelkäävät sitä, että nyt jos keskitytään Euro Plus-sopimuksessa liian voimakkaasti eh, näihin palkkakustannuksiin, niin silloin vakauttajat saattavat olla uhanalaisia. Mikä mieltä olette? Ja toinen kohta palkkakustannuksista. Äh, ammattiliitoilta kuullaan mm, hinta, hinnan muodostuksesta usein, että se on jäsenvaltioiden ja äh, työmarkkinaosapuolten valtuuksien rajaamista ja että tässä kohdin valtuuksia voimakkaasti loukataan. Onko tämä todellinen riski vai onko se pelko, joka on täysin perusteeton. Neuvoston puheenjohtaja, minä haluaisin mielelläni teiltä vastauksen. Jos tämä todellakin pitää paikkansa, tämä pelko, niin täytyisi tehdä jotakin eh, asian parantamiseksi. Ja mitä tulee yhteisöveron konsolidointiin, niin neuvoston päätelmissä on yksi lause näistä, tästä asiasta – Mm, ja täytyykö minun nyt vetää se johtopäätös, että pitkään on jo ollut konsensus siitä, että yhteisöverotusta tiivistettäisiin ja että me tekisimme yhteistyötä tällä alalla myöskin enemmän. Seuraavaksi herra Arsenis 1.30. Kiitoksia puhemies. Kiitän myös neuvoston puheenjohtaja ja komission puheenjohtaja läsnäolosta Rova Bodimata käsitteli kysymykset, jotka liittyvät rahoituspuoleen ja talouteen, mutta minä haluaisin tarttua ydinasiaan. Mitä voimme oppia Japanin tapauksesta? Ensinnä tietenkin se, että koskaan ei voi olla valmis valmistautunut luonnonkatastrofeihin ja toiseksi se seikka, että ydinvoima ei koskaan ole varmaa mitä, ja turvallista. Mitä me sitten teemme? Me tuomitsemme täällä Japanin laiminlyönneistä itse asiassa meidän mielestämme. Ydinvoima sinällään ei ole syyllinen, vaan Japo, Japani mitä me sitten itse teemme, aiomme suorittaa omia turvallisuustestejä ydinvoimaloissamme nähdäksemme, mitkä ovat niitä voimaloita, jotka ovat varmoja ja turvallisia, mitkä taas ei. Ja jatkossa sitten kehittämme näitä eteenpäin. Mutta me emme ole kuitenkaan oppineet läksyämme Japanin tapauksesta. Me emme ole tai meillä ei ole mahdollista toimia niin kuin Japani teki tässä tilanteessa. Me voimme puhua oman väestömme suojelusta, joka asuu ydinvoimaan lähellä, jos katastrofi tapahtuisi, mutta meidän pitää lopettaa uusien yksiköjen rakentaminen eikä pidä investoida ydinvoiman kehittämiseen, vaan pikemminkin pitäisi investoida aurinkovoimaan ja muihin vaihtoehtoisiin energialähteisiin. Tässä meillä on vastuu koko unionin, unionina ja tämän takia herrat Van Rompuy, Barroso, tämä tulee olemaan erittäin suuri vastuu teidän harteillanne, jos emme ryhdy tarvittaviin toimiin. Seuraavaksi Sarius Volski, kaksi minuuttia. Sie haben das Wort, Herr Kollege. Kollega, teillä on puheenvuoro. Let. Kiitoksia. Haluaisin puhua kolmesta asiasta. Ensinnäkin Eurooppa-neuvoston kokous ei välttämättä tuonut muassaan kovinkaan suuria myönteisiä tuloksia, mutta täytyy muistaa, että kontekstitilanne ovat hyvin vaikeita. Olen tyytyväinen siihen, kuinka Euro Plus-paketti on avoin muodoltaan. Se on avoin myös niille, jotka eivät ole eurovyöhykkeen jäseniä vielä, aivan kuten te, presidentti Van Rompuy, sanoitte. Mutta samanaikaisesti luodaan myös eurooppalaista vakausmekanismia ja turvaverkkoa, ja eikö tässä voitaisiinkin ajatella, että molemmat mekanismit, siis Europlus, joka velvoittaa noudattamaan tiettyjä sääntöjä, jotka liittyvät makrotalouden politiikkaan, niin myös tämä turvaverkko olisi avoin niin, että sekä konvergenssi että solidaarisuus olisivat osallistavia, eivätkä eksklusiivisia, poissulkevia. Toinen huomio liittyy naapuruuspolitiikkaan. Mehän tässä uudelleen muokkaamme uutta naapuruuspolitiikkaa etelän tapahtumien vuoksi. Mutta yhteistä kaikelle maa, naapuruuspolitiikalle toivottavasti on se, jos luemme näitä Füllerin ja Ashtonin dokumentteja, niin sen tulisi olla sellainen, joka kääntyy yhteiskuntien puoleen ja on vaati, vaateliaampi johtajien osalta. Meidän täytyy välttää lyhytnäköisiä taloudellisia intressejä ja pyrkiä pikemminkin viemään eteenpäin demokratiaa. Status quo-politiikasta täytyy päästä eroon. Mutta kun me tätä uutta paradigmaa muokkaamme, niin sitä tulisi soveltaa myös itään. Meidän tulisi perustaa toimemme enemmän mm, ihmisoikeuksiin ja solidaarisuuteen myös idässä. Ja kolmas kommenttini liittyy EU-hun ja NATOon. Libyassa meillä on nyt aivan uusi EU: ja NATOn yhteistyökokemus meneillään, jota emme vielä välttämättä täysin ymmärräkään. Ja meidän kokemuksemme Afganistanissa eivät ole aina välttämättä hyviä. Kuitenkin täytyy katsoa eteenpäin. Yrittäkäämme menestyä tällä kertaa. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavaksi herra Kaarins, kaksi minuuttia. Puhemies, hyvät kollegat. Minusta meidän täytyy tehdä selkeästi ero menneisyyden ja tulevaisuuden välillä – jos puhun menneisyydestä, niin sanoisin, että meidän täytyy löytää yksittäinen ratkaisu Kreikkaa ja Irlantia varten. Olen sitä mieltä, että meidän täytyy sallia se, että velat kirjataan alas ja sitä varten pitää olla rakennesuunnitelma. Näiden yhteiskuntien pitää pystyä elämään eteenpäin. Ei ole oikein, että näiden maiden veronmaksajia rangaistaan siitä, mitä yksityinen sektori ja sen pankit ovat tehneet. Tulevaisuutta varten haluaisin konkreettisesti sanoa, että meidän täytyy miettiä sitä, mitä minä näen nyt Euroopan. Eli meidän pitää nähdä, että kasvu pitää vakauttaa ja jotta sen saavuttaisimme, me tarvitsemme siihen välineitä toinen, josta jo neuvostossa keskusteltiin, että pitää olla mahdollisimman pienet, tai pitää varmistaa se, että hallituksilla on mahdollisimman pienet julkiset velat. Sitä kautta eh, saavuttaisimme luottamusta rahoitusmarkkinoilla ja korot olisivat alhaisemmat ja silloin näiden maiden rahoituselämä pystyy kehittymään. Jos on investointeja, niin sitä kautta me saamme myöskin työpaikkoja ja niitä me tarvitsemme Euroopassa. Tässä prosessissa, jos me vähennämme hallitusten kustannuksia, niin se ei riitä. Useimmat kollegat ovat sanoneet, että tarvitaan investointeja – me emme voi säästää itseämme hengiltä, me emme voi tästä kriisistä säästää, äh, säästää hengiltä. Minun täytyy puhua omasta maastani ja Kreikan puolesta. Viime vuonna me saavutimme seuraavan. Meillä oli hyvin vakavia säästötoimenpiteitä viime vuonna ja tänä vuonna yksi kolmas osa julkisesta taloudesta käytettiin investointeihin ja se on todellakin mahdollista. Siten me voimme tulla tulevaisuuteen siten, että emme pääty sinne, missä aikaisemmin olimme. Herra esko kaksi minuuttia. Kiitoksia. Kiitoksia puhemies. Eurooppa-neuvosto on ottanut merkittäviä askeleita eteenpäin, kun se loi kyseisen mekanismin, josta puhumme, ja myös hyväksyessään keinoja, joiden avulla voidaan muuttaa perussopimusta tällainen, on erittäin hyvä, että tällainen koherentti mekanismi saadaan aikaan kriisin aikana, mutta olisi tietysti parempi, jos sitä ei tarvitsisi käyttää. On erittäin tärkeää, että noudatamme talouden, taloudellisen hallinnan, hyvän hallinnan periaatteita. Kaikkien maiden tulisi pyrkiä kohti vakautta, olivatpa eurovyöhykkeessä tai eivät. Ja sen vuoksi ö, kehitettiinkin Euro Plus-paketti, se on erittäin myönteinen asia ja myös se on myönteistä, että muutkin maat voivat siihen osallistua, kuten Romania. Meidän täytyy luoda talouspolitiikkoja koko Euroopan unionille, sellaista talouspolitiikkaa, joka on omiaan luomaan uusia työpaikkoja. Tätä politiikkaa täytyy nyt sitten soveltaa kansallisella tasolla konkreettisesti uusien rakenteellisten uudistusten menestys liittyy yhtenäismarkkinoiden vahvistamiseen meidän täytyy pyrkiä toimimaan niin, että voimme yhtenäismarkkinoiden avulla luoda uusia työpaikkoja ja parantaa työmarkkinoiden toimintaa Euroopan unionissa. On erittäin tärkeää, että komissio vie eteenpäin yhtenäismarkkina-asiakirjaa, jonka tulisi tulla voimaan kello 2012. On kuitenkin valitettavaa, että tässä asiakirjassa ei ole mainittu kaikkien eurooppalaisten työntekijöiden liikkumisvapautta. Sitä tulisi korostaa myös palveluiden. Aina minuutti. Seuraavaksi yksi minuutti 30 sekuntia herra Busutil. Grazie president. Kiitoksia puhemies. Ne jotka pakenevat sotaa Libyan, ovat saapumassa Euroopan, erityisesti Lampedusan saarelle ja Maltaan. Minun maassani on kahdenlaisia pelkoja. Ensinnäkin se, että ei tiedä kuinka monia ihmisiä on tulossa Maltalle. Me emme meillä ei ole tähän vastausta, koska emme yksinkertaisesti tiedä, kuinka monta sieltä tulee. Toinen pelon aiheemme on, että ei tiedetä, auttaako Eurooppa. Ja tämä on pelko, johon meidän voi, johon me voimme ja meillä täytyy vastata, koska solidarisuusmekanismi on olemassa jo nyt. Direktiivi 55 vuodelta 2001. Mitä meidän pitää nyt tehdä on vain käyttää tätä välinettä. Tähän asti komissio on tuntunut anta, tuntuu antavan kaksi syytä sille, ei käytä, koska enemmistöä ei löydy neuvostosta asialle ja haluaisin verota puheenjohtaja Barrosoon, että hän ei tämä ei riitä. Komission pitää olla johtaja, johtajana asemassa ryhtyä poliittiseen aloitteeseen, jotta laaditaan kunnollinen ehdotus niin, että solidarisuusmekanismi aloitetaan toteuttaa käytännössä. Komissio sanoo myös, että meillä ei vielä ole näitä suuria lukuja tiedossa, mutta meidän pitää olla varovaisia, koska saattaa olla Nämä saattavat näyttää pieniltä määriltä eurooppalaista, mutta varsin suuria määriä pienelle maalle, joka joutuu näitä ihmismääriä vastaanottamaan. Ja näin ollen vetoaisin suoraan teihin komission puheenjohtaja, että ottaa käyttöön solidarisuusmekanismia. Samoin vetoan neuvoston puheenjohtajan Heravan Rompaihin, että hän kertoisi ministerineuvostolle, että heidän pitäisi osoittaa solidarisuutta erityisesti konkreettista sellaista. Kiitos. Kiitoksia seuraavaksi herra Kellam, 1 minuutti 30. Hyvät puheenjohtajat, mielestäni Eurooppa-neuvoston tuloksi, tuloksia voidaan pitää poliittisesti ja institutionaalisesti tyydyttävinä, mutta tämän päivän keskustelun viesti on se, että kriisi ei ole ohi. Puheenjohtaja Barroso on sanonut, että taloustilanne on edelleenkin epävarma ja hankala. Kollegamme Verhofstadt on todennut, että me tässä täytämme aukkoja, mutta kriisiä ei ole vielä äh, ratkaistu. Ja Van Rompuy sanoi, että ongelmia on vielä olemassa. Tämä johtuu siitä, että olemme aiemmin tehneet virheitä ja meillä ei ole riittäviä instrumentteja käytössämme. Meidän täytyy nyt tehdä päätö- johtopäätöksiä siitä, miten nämä äh, virheet ovat tapahtuneet, miten äh, mieletön velkataakka ja alijäämät syntyivät, mitä vikaa Euroopan unionin jäsenvaltioiden politiikoissa ja instituutioiden politiikoissa oli. Jos me emme eh, ratkaise näitä ongelmia, niin toistamme samat virheet uudestaan ja siihen meillä ei ole varaa. Keskeinen kysymys on se, että meidän täytyy parantaa kilpailukykyä ja toivon, että Euroopan komission uusi yhtenäismarkkina-asiakirja on riittävän kunnianhimoinen tavoitteeltaan, erityisesti kun puhutaan digitaaliyhtenäismarkkinoista. Sehän on ollut läpimurto Euroopan unionin prioriteettien joukossa. Ja lopuksi, mutta ei vähäisimpänä, tällä viikolla vahvistetaan uusi Viron hallitus. Meillä oli hiljan vaalit. Ja osoittautui, että virolaiset äänestäjät huolimatta budjetti leikkauksista eivät kääntäneet selkänsä Euroopalle. Kiitos. Kiitoksia, Hyvät kollegat, nyt on vuorossa puheenvuorot ilman puhujalistaa. Ja haluan kertoa teille tekemästäni päätöksestä, että miten me toimimme jatkossa. Meillä on 20, vähintään 20 pyyntöä, puheenvuoropyyntöä. Ja huomaatte, että minä olen jo pyytänyt, että äänestysten alku lykätään kymmenellä minuutilla niin, että herra Barroso ja myöskin herra Van Rompuy voivat kohtuullisella tavalla puhua ilman, että heitä häiritään siten, että kollegat tulevat saliin juuri kun he puhuvat. Mutta samalla pyrin siihen, että otetaan yli puolet kuitenkin näistä puheenvuoroista, noin 12-13 kollegaa. Kaikkea me emme pysty ottamaan. Aloitamme nyt puheenvuoron ilman puhujalistaa ja äh, haluan kertoa teille kaikille, että minä aina mainitsen kollegan ja sitten mainitsen seuraavan. Ensimmäinen puheenvuoropyyntäjä on Rouva McGuinness ja häntä, hänen jälkeensä herra Lightfried. Kiitoksia puhemies. Paljonkin voidaan todeta näistä neuvoston päätömistä ajatellen tulevaisuutta, mutta vähemmän kiitettävää ehkä, jos ajattelemme nykyisyyttä ja menneisyyttä. Minua kiinnosti komission viranomaisen Catherine Jane kommentit viime viikolla Irlannissa, kun hän sanoi, että kiilto on lähtenyt pois. Ilmastotoivottavasti tarkoittaa meitä kaikkia yksilöinä. Ja kun otetaan huomioon stressitestien tulokset pankkien kohdalla ja erittäin vahva toiminta uuden hallituksen toimesta Irlannissa, että tavallaan tämä hehku kiilto palaa takaisin Irlantiin. Ja toivottavasti tulee myös ihmisiä, jotka ovat erittäin masentuneita ja pettyneitä. Heillä on sellainen tuntemus, että heillä on erittäin raskas taakka kannettavanaan EU-ssa. Ja ne, jotka heiluttavat sormeaan vihaisesti väärästä käytöstä, käytöksestä eri maissa. Muistakaa, pyydän, että on ollut muitakin, jotka liittyivät tähän mukaan. Ja puhun Euroopasta pankkeista, jotka yrittivät hyötyä tästä buumista, joka oli vallalla ei vain Irlannissa, vaan muuallakin. Kuitenkin on, tänä aamuna on hiukan toivetta, toivoa mediassa Irlannissa globaalit rahoittajat tukevat meidän talouttamme stressitestien valossa. Toivottavasti he ymmärtävät, ymmärtävät että korjaamassa ongelmaansa ja muut osoittavat meille tarvittavaa solidisuutta korkojen muodossa. Hyvät kollegat, Teillä on yksi minuutti aikaa puhua puheenvuoro, puheenvuoroissa ilman puhujalista. Olkaa reiluja ja antakaa, että muutkin puheenvuorot pitäjät voivat puhua. Seuraavaksi herra Leichtfried ja herra Odi on hänen jälkeensä. Kiitoksia puhemies. Arvoisa Puheenjohtaja, minulla on muutamia kysymyksiä. On hyvä, että on saavutettu sopimus. On hyvä, että Euroopan talous ja Euroopan valuutta on nyt paremmin suojattu, mutta ei suoja yksinään riitä. On, eikö ole välttämätöntä mennä pidemmälle, eikö ole äh, paikallaan saada nousukautta aikaan? ei ja rajoiteta pelkästään suojeluun. Minun mielestäni tapahtuu liian vähän ja väärin. Miksi Euroopan unioni kurkun, kurkun banaanin ja naudanlihan investoi, miksi ei kouluihin ja yliopistoihin. Ehkä tämä on asia, jota meidän pitää miettiä. Jos sanotaan, että meillä ei ole rahaa siihen, niin ehkä voitaisiin rahaa käyttää muuhun kuin nyt. Ja sitten ehkä pitäisi ajatella, että aina on niitä, jotka aina ovat saaneet hyötyä tästä onnettomasta tilanteesta. Herra Barroso, mitä varten komissio vastaa todellisuudessa rahoitusmarkkinoiden siirtoveroja? Teidän täytyy kantaa vastuu kansalaisten kohdalla. Kiitoksia herra Odi ja herra Ferreiro hänen jälkeensä. Kiitoksia komission puheenjohtaja, neuvoston puheenjohtaja, puhemies. Niin, olen iloinen siitä, että ryhmät perustivat, äh, peruuttivat oman kokouksensa tämän keskustelun vuoksi. Mitä tulee vakaussopimukseen, haluaisin esittää kysymyksen poliittisesta valvonnasta – ja sään, tämän mekanismin sääntelyyn riitty, liittyvistä ongelmista. Kuka antaa vastuuvapauden tälle rahoitusvälineelle? Ja tuleeko komissio esittämään meille raportin muun muassa koskien suvereenien velkojen hoitamista. Ja mitä tulee luokituslaitoksiin, tarvitaan julkinen, meidän tulisi pohtia julkisen eurooppalaisen luokituslaitoksen perustamista, koska yksityiset luokituslaitokset antavat ihan eri tuloksia. Kiitoksia Ferrero ja sen jälkeen Fatson. Kiitoksia puhemies puheenvuoronsa alussa herra Van Rompuy otti esille, että 49 päivässä on ollut kolme huippukokousta ja kolme Euroopan neuvoston kokousta ja vielä yksi huippukokous lisää. Tämä tarkoittaa sitä, että ennen tämä tapahtui pari-kolme kertaa vuodessa ja nyt tämä on aivan normaalista tapa hoitaa eu ja vasta välittömästi välittömiin haasteisiin. Mutta välittömien haasteiden lisäksi on myös ja tulevaisuus ja se, siitä riippuu se riippuu meidän kyvystämme olla kilpailukykyisiä. Mitä meillä tällä hetkellä on, jotta voimme lisätä tietämystä, tietoa, oppimista? On vähän yliopistoja Euroopassa, jotka ovat huippuluokassa maailmanlaajuisesti. Kehitysmenot ovat vähentyneet, mutta nousevat kuitenkin muualla. Ja samanaikaisesti yrit, yritykset eivät juurikaan ole mukana tutkimuksessa. Meidän pitää saada aikaan eurooppalainen ulottuvuus, ottaa huomioon eurooppalaiset yliopistot, koordinoida niiden toimintaa keskenään ja tarvitaan ohjelmia, jotka synnyttävät huippuosaamista ja yhteistyötä. Kiitoksia. Kiitoksia. Seuraavaksi Watson ja sitten herra Paska hänen jälkeensä. Kiitoksia. Kiitoksia puhemies. Komission ja neuvoston puheenjohtajat puhuivat Europlus sopimuksesta ja yhtenäismarkkinoista. Minulla on kysymys, joka liittyy molempiin. Oletteko yhtä mieltä Euroopan keskuspankin puheenjohtajan kanssa siitä, että tarvitaan paljon laajempi vakausmekanismi? Jos ette ole yhtä mieltä, niin johtuuko se siitä, että todelliset ammattilaiset eivät julkisesti halua myöntää sitä, minkä yksityisesti tietävät todeksi? Mitä tulee yhtenäismarkkinoihin, Ainoastaan Norja toteuttaa sen sääntöjä sataprosenttisesti. Todellinen stressitesti tässä kriisissä ei liity pankkeihin tai ydinvoimaloihin, vaan jäsenvaltioiden solidaarisuuteen. Neuvoston ja komission puheenjohtajat, uskotteko te, että meillä on mahdollisuuksia suurempaan solidaarisuuteen kuin mitä aiemmin on nähty? Kiitoksia herra Paska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 kokouksen me, päätöksessä sanotaan, että ryhdytään poliittisiin toiminta, korvataan haitallista pysyvää epätasapainoisuutta makrotaloudessa ja pyritään parantamaan kilpailukykyä. Mutta johdannossa taas puhutaan siitä, että edistetään kauppaa kolmansien maiden kanssa. Tuonti kolmansista maista erityisesti niin sanotusta no- nousevista talouksista on suurin yksittäinen syy kauppaepätasapainolle ja kyvyttömyydelle kilpailla. Olisi mahdotonta kehittyneille talouksille kilpailla näiden maiden tuonnin kanssa ilman, että palkat menevät alas heidän tasolleen meillä. Mutta todellakin tähän viitataankin osuudessa sivulla 16, kun puhutaan kilpailukyvyn edistämisestä. Siinä sanotaan, sanotaan että tullaan arvioimaan palkkojen ja tuottavuuden kehitystä sopeutusten valossa. Mitä ikinä tämä tarkoittaakin, se voi tarkoittaa vain yhtä asiaa. Palkkoja pitää tarkistaa alaspäin, jotta tavaroista tulee kilpailukykyisiä tulevien talouksien tuotteiden kanssa periaatteet, kuten vapaakauppa on tietysti äärimmäisen pyhä periaate, ja kuitenkin EU-työntekijöiden e taloudelliset edut ovat myös korvaamattomia. Kiitoksia herra Kelly ja sen jälkeen Tarabella. I do not like to be... Niin, en halua, että kukaan pakottaa minua, eikä, eivätkä irlantilaisetkaan halua, että heitä pakotetaan. Mm, tämä viime, viimeksi tehdyt päätökset ovat kyllä haitanneet irlantilaisia, mutta eivät hän, eh, eihän Euroopan unionille syntöpukki, vaan eh, pankit. Nyt irlantilaisten täytyy maksaa hinta erheistä eh, ja siksi pyytäisin kahta asiaa. Ensinnäkin sitä, että korkoja vähennettäisiin ja haluaisinkin kiittää komissaari Reeniä ja Barosoa heidän ponnistuksistaan tähän suuntaan. Ja mitä tulee näiden bondien omistajiin, heidän täytyy kyllä maksaa myös hinta jos ne eivät ihan heidän päätään klaniksi ajella, niin jonkinlainen rangaistus täytyy kuitenkin saada. Ei vetele se, että he voivat investoida korottomasti. Kiitos. Das Wort hat jetzt Herr... Kiitoksia Tarabella seuraavaksi ja häntä, hänen jälkeensä Tabachi. Kiitoksia puhemies, puheenjohtajat, hyvät kollegat. Euro Plus-sopimus ja muut päätöntä avaavat todella eurooppalaisen panoran lippaan ja kaikkia tätä Euroopan kansalaiset joutuvat nyt sitten kohtaamaan. Palkkaindeksoinnit ovat vaarassa, tuottavuus liitetään palkkoihin, ostovoiman väheneminen lisätään, eläkeikää. Ikää. Tässä vain muutamia esimerkkejä säästötoimista, jotka odottavat meitä. Olen ty- näen, että neuvosto ei ole kuitenkaan oppinut mitään tästä kriisistä. Tietenkin me tarvitsemme vastuullista budjettipolitiikkaa ja kurinalaisuutta, kukaan ei tätä kiistä, mutta meidän täytyy kuitenkin kiinnittää huomiomme kansalaisiin. Se on ainoa tapamme selvitä tästä kriisistä kunnolla. Liian nopeasti te unohdatte rahoitus- ja pankkisektorin, joka pitää myös ryhtyä välttämättömiin toimiin ja kantaa oma vastuunsa. Se pitää vastuullistaa. Sitten mitä mitä tulee kansainväliseen transaktioveroon, valtavasti työttömiä on Euroopassa, hintat nousevat, keinottelu vaivaa mutta kuitenkin täällä ollaan uhraamassa työntekijöiden palkkoja eikä pääoman omistajia. Äh, Kiitoksia. Seuraavaksi, seuraavaksi herra Tabaci ja herra Obermeier hänen jälkeensä. Vielen dank. Van Rompuy Europlus paktumot a jövő... Eh, Kiitoksia kovasti. Mitä tulee Europlus-sopimukseen, sehän edustaa uutta vaihetta tulevaisuuden talouden koordinoinnissa ja makrotalouden koordinoinnissa – Todellakin uuteen aikakauteen ollaan astumassa. Ja mitä Van Rompuy äh, totesi, niin tämä on muodostaa uuden pilarin Euroopan unionin äh, tulevaisuudessa. Valitettavasti Unkarin nimeä ei näkynyt äh, von Rompäyn luettelossa, joka liittyi Europlus-sopimukseen. Monet Unkarin kansalaiset, eivätkä myös ekonomist, parlamentitkaan ymmärrä, miksi tällainen päätös tehtiin. Unkari on pieni maa, mutta avoin talous. Ja ei pidä paikkaansa se, että tämä olisi ollut jonkinlainen este verokilpailulle, koska sehän olisi tarkoittanut vain yhdistysveron harmonisointia. Kiitoksia Obermeier ja sen jälkeen Rova Gomes. Kiitoksia puhemies. EU on mestari e, syrjäyttämään ajatuksia. E, Monta vuotta on e, Gaddafia tuettu ja myöskin öljyä on tuotu, mikä aiheuttaa sen, että vaikka on tällainen pelastus, pelastusvarjo perustettu, niin siitä ei ole niille valtioille tukea, jotka sitä tarvitsevat, vaan ainoastaan keinottelijat – hyötyvät siitä. Jos ajatellaan, että nämä suojatoimenpiteet tukevat vain eurobondeja ja myöskin pankkisektoria, niin se merkitsee euron loppua. Jos me annamme miljardeja euroja euron tukemiseen, mutta ei ajatella pakolaisvirtoja, niin siihen pitäisi todella käyttää vara. Ja sitten pitäisi todellakin myöskin varmistaa ydinvoiman turvallisuus Tämä, nämä rahat menevät pikemminkin kansainvälisiin ähm, äh, kasinoihin kuin ratingagentuureihin. Se, kiitoksia. Rouva Komes ja sitten Benova. Niin, Portugalia äh, halutaan auttaa, mutta itse asiassa ei se ole mitään oikeaa apua. Auttajat haluavat vain itse ansaita enemmän rahaa. Äh, me olemme nyt tilanteessa, jossa yhteisömetodi ja solidaarisuus ovat tyhjiä sanoja. Ne pankit, jotka aikoinaan sysäsivät meidät tähän velkaan, haluavat nyt hukuttaa meidät. Europlus-sopimus on uusi ja liberaali, mutta se ei tee mitään kasvun ja työllisyyden vuoksi. Ei siinä ole mitään sellaista, jonka avulla päästäisiin eroon makrotalouden epätasapuolisuuksista. Pankit tekevät mieletöntä voittoa ja köyhät hukutetaan. Miksi neuvosto ja komissio puoltavat näin paljon tällaisia fiskaalileikkauksia? Minkä, entäpä sitten rahoitussääntely? Minkä takia edelleenkin on jätetty mustia aukkoja, joita ei ole pyritty peittämään, jotka vain edesauttavat verojen kiertämistä? Kiitoksia Benova ja sen jälkeen Wertman. Äh, äh, Arvoisa puhemies, minä haluaisin ensin sanoa, että kiinnittäkää huomionne siihen, että päätökseen, mikä ei ole päätösten oikea johtotähti. Jos ajatellaan säästötoimenpiteitä, niin niistä saattaa tulla meille kohtalon kysymys. Meidän pitäisi työllisyyttä ja kasvua edistää. Kansalaiset maksavat kriisin sitä kautta, että he menettävät työpaikkoja. Ja heidän täytyy tukea hallitusten säästötoimenpiteitä, mutta kaikissa on loppujen lopuksi kyse veroista. Mutta se, että osallistutaan euroihin, niin euron valintaan, niin tämän pitäisi tukea, tai tämä tukee ainoastaan rahoitusmaailmaa. Eh, jos ajatellaan talouspolitiikkaa, niin sitä kautta pitäisi tukea taloutta. Meidän täytyy pelastaa euro ja täytyy myöskin yksityisen sektorin olla mukana. Seuraavaksi Rouva Wertman ja sitten viimeisenä herra Palsitis. Olkaa hyvä rouva Bergman, kiitoksia. Sopimusten kautta saatiin aikaan EVM ja minä vetoan kaikkiin siinä, että noudatetaan sen sääntöjä. Jos suudellaan toisen jäsenvaltion kättä, niin kuitenkin kansalaiset eivät voi olla vastuussa kriisistä. EVM voi olla oikeassa ainoastaan silloin, jos kaikki valtiot pitävät kiinni sovituista säännöistä ja toimivat säästäväisesti. Atomi energian kohdalla Japani on ollut esimerkkinä siitä, miten vaarallista se on. Ja mitä tulee stressitesteihin ja raja-arvoihin, niin me voimme vain toimia, toivoa, että että ei tule sama tilanne kuin Euro- Tsernobylissä. Lopetetaan nämä atomivoimalaitokset ja nyt 60 vuotta niitä riittää. Kiitoksia ja viimeisenä herra Palcitis. Meillä on ollut nyt mahdollisuus 15 ihmisellä puhua tässä keskustelussa ilman puheenvuoropyyntöjä. Muuta, enempää emme pysty enää ottamaan. Herra Palcitis seuraavaksi. Kiitoksia puhemies. On hyvä asia se, että Eurooppa-neuvosto onnistui sopimaan tärkeistä asioista. Yksi painopiste voisi olla tämä Euroopan talouden ohjauskausi. Se on tärkeää. Mielestäni tulisi myös korostaa jäsenvaltioiden vakaita budjetteja, verotuksellista kestävyyttä ja myös työllisyyden parantamista. Se olisi tärkeää. On erittäin on erittäin tärkeää, että näitä konsolidointiponnistuksia täydennetään esimerkiksi EU 2020-strategian prioriteetein. Komissiolle tulisi antaa tärkeä rooli. Komissiohan, komissionhan täytyy vastuullisesti valvoa jäsenvaltioiden toimia ja myös sitä, kuinka konvergenssiohjelmia ja vakausohjelmia täytäntöön pannaan. Edelleenkin neuvostolla komissiolla ja keskuspankilla on omat lähestymistapansa luokituslaitoksiin muun muassa. Kiitoksia. Nyt puheenvuorot ilman puhujalistaa on saatettu päätöksen ja seuraavaksi herra Barroso, olkaa hyvä komission puheenjohtaja. Kiitoksia puhemies arvoisat parlamentin jäsenet. Mitä tulee viimeisen Euroopan neuvoston arviointiin, uskon, että analyysi, jonka minä itse esitin, oli aika tasapainoinen, melko kohtuullinen. Olen sitä mieltä, että kannattaa tunnustaa se seikka, että huomattava edistys on saatu aikaan rakenteissa. Jos me vertaamme sitä, mitä meillä nyt on siihen, mitä meillä ei alun perin ollut, niin selvästikin tämä on edistystä huomattavaa sellaista. Esimerkiksi se, että on luotu pysyvä vakausmekanismi, jota, josta olisi puhuttu perussopimuksissa. Ja parlamentti suurella enemmistöllä tuki sopimusten muuttamista, että luotiin tämä uusi väline tällaista välinettä ei edes aikaisemmin ollut, joten ollaan nyt rehellisiä älyllisesti, kun arvioimme tilannetta. Mielestäni edistystä saatiin aikaan roppakaupalla, mitä tulee äh, kriisiin reakto- reagoimisen on opittu siitä, että ei ollut tarpeellisia välineitä aikaisemmin käytössä ajatella niin välineitä tai yleensä politiikkojamme. Ja samanaikaisesti sanoin tämän ja sanon sen nyt vielä uudestaan oikein selvään, että tämä ei ehkä vieläkään riitä. Yksi asia, yksi asia on, että on rakenne, mutta toinen asia on toimintatavat, joita ruvetaan noudattamaan. Ja tietenkin todellinen testi onnistumisessa on siinä, mitä hallitukset ja muut toimielimet jatkossa voivat tehdä substanssipuolella. Sisältöhän on tärkeämpää kuin itse välineet. Mutta samanaikaisesti sanoin varsin avoimesti teille, kun puhutaan kunnianhimoisesta, komissio olisi halunnut mennä pidemmälle joidenkin asioiden suhteen. Me korostimme esimerkiksi pysyvää vakausmekanismia. Me puolsimme suurempaa joustavuutta konsensus tällä korkeammalla tasolla, mitä tulee kunnianhimoisuuteen, ei kuitenkaan ikävä kyllä ollut mahdollista. Tämä tarkoittaa siis, että uskon, että olisi virhe silti hylätä kaikki se edistys, mitä saatiin aikaan. Mitä tulee vielä kunnianhimoihin, haluaisin korostaa tärkeää aspektia, koska jotkut ovat antaneet ymmärtää, että komission pitäisi tehdä vielä uudenlaisia ehdotuksia. Käytännössä kaikki, mitä sanoitte, komissio on jo ehdottanut niitä asioita. Komissio 9 toukokuuta 2010 minä, komission jäsen Rehn, me ehdotimme ja te, annoimme lainsäädäntöehdotuksen siitä, että toimittaisiin täysin yhteisöpohjalta, mitä tulee vakausmekanismiin. Me ehdotimme sitä, että hallinnoidaan yhdessä velkaa. Englannissa puhutaan joint and several guarantees, yhteiset ta- takuut. Mutta jäsenvaltiot eivät hyväksyneet tätä, siis ette tee, mutta jäsenvaltiot he, he ovat, ovat aivan avainroolissa, rakas herra Verhofstadt. Me esitimme tällaisen tekstin euroalueen johtajille, mutta se hylättiin suurella enemmistöllä jäsenvaltioista. Tämä on todellisuutta. Mitä tulee sitten konkreettiseen kysymykseen koskien yksimielistä tai enemmistöpäätöstä pysyvästä vakausmekanismista. Minä juuri tätä ehdotin ja korostin sen merkitystä. Mukana oli Euroopan neuvoston puheenjohtaja, samoin joitakin hallitusten ja valtioiden päämiehiä. Ja vetosin että siihen, että he hyväksyisivät määrä enemmistöpäätöksen, mutta se hylättiin. Aina voi tietysti korostaa ja painottaa, mutta pitää nyt puhua suoraan. Kenelle näitä pyyntöjä esitätte? Komissiohan on tehnyt varsin kunnianhimoisia ehdotuksia, kuten esimerkiksi stressitestejen kohdalla. Komissio ja Euroopan keskuspankki ehdottivat uskottavia avoimia pankkien stressitestejä. Euroopassa. Mitä tulee sitten euroalueen joukkovelkakirjoihin? Jo 30 vuotta komissio on näistä velkakirjoista puhuttu, mutta ne on aina hylätty joistakin jäsenvaltioista käsin. Minä itse olen täällä ehdottanut ja sanon, että tulen sen tekemään myös rahoitusnäkymien yhteydessä, jotta voitaisiin saada edes tällaisia projektijoukkovelkakirjoja, että voitaisiin rahoittaa investointeja EU-budjetista. Sitten me näemme siinä vaiheessa, kuka tulee olemaan mukana jotta voidaan todellakin näin toimia investoinnin hyväksi Euroopassa. Ja tässä ehkä jotkut teistä voisivat vakuuttaa omia eurooppalaisia puolueitanne ja hallituksen tukemaan tätä lähestymistapaa, jotta toimittaisiin kunnianhimoisemmin rahoitusnäkymien yhteydessä. Tässä ehkä me voisimme toimia vieläkin läheisemmässä yhteistyössä. Tämä kunnianhimon tasosta Euroopassa. Sitten sosiaalisiin kysymyksiin. Komissio on taistellut kovasti sen puolesta, että EU 2020-strategian saataisiin suurempi osuus sosiaalisiin toimiin ja saman koulutukseen. Se ei suinkaan ollut helppoa. Jotkut hallitukset sanoivat, että toisellisuusperiaatteen perusteella Euroopan EUn tehtävänä ei ollut harjoittaa suoraa toimintaa kysymyksissä, jotka liittyvät sosiaalisiin asioihin ja koulutus, koulutuskysymyksiin. Yritetään nyt EU 2020 strategian yhteydessä toimia saada aikaan jonkinlaista konsensusta. Esimerkiksi köyhyyden vastainen taistelu, syrjäytymisen vastainen taistelu strategian puitteissa. Yritetään nyt kehittää tätä puolta toiminnasta. Sama koskee myös investointeja koulutukseen ja innovaation. Mutta antakaa minun vielä kertoa teille jotakin, mitä ehkä ette tiedä. Komissio joku aika sitten, ehkä kaksi vuotta sitten, esitti ja ehdotti, että annettaisiin kiireellistä elintarvikeapua joillekin e- Euroopan kansalaisille, koska Euroopassakin tällä hetkellä on sellaisia, jotka eivät syö tarpeeksi tai saa tarpeeksi nälkäänsä. Hiljattain EPPn puheenjohtaja Joseph Doll ja minä vierailimme äh, tällaista elintarvikepankkia. Ja Euroopassa todellakin löytyy tämän tyyppistä köyhyyttä. Tiedättekö, että on kaksi hallitusta, jotka ovat vieneet komission tuomioistuimen eteen sen takia, että komissio toteutti tällaista apumekanismia kaikkien köyhimpien eurooppalaisten hyväksi ja näin kävi. Puhutaan nyt aivan suoraan. Komissio puoltaa kunnianhimoisempaa Eurooppaa, mitä tulee hallintopuoleen. Haluamme tasa-arvoista kasvua, suurempaa sosiaalista oikeudenmukaisuutta Euroopassa, mutta samalla pitää saada mukaan parlamentti ja jäsenvaltiot. Joten tätä oman puolesta pitää taistella. Ja minun mielestäni tässä täysin ohitetaan kohde, jos käännytään tässä komissiota vastaan, kun komissio on ollut aivan avantgarde-asemassa ja vaatinut suurempaa, sosiaalisempaa, tasa-arvoisempaa Eurooppaa ja paljon suurempaa ja vakavimmin otettavaa hallintoa. Pitää puhua rehellisesti. Mielestäni ei palvella Euroopan asiaa, jos sanotaan, että tämänhetkinen ongelma on Euroopan ongelma ikään kuin mitään vastuuta ei löytyisi joistakin hallituksista, jotka ovat jättäneet velkansa päätyä kestämättömän tasolle tai että pankit ovat voineet kasvaa monta kertaa yli BKT. Kyllähän nyt joku vastuu löytyy hallituksiltakin. Sehän on aivan olennaista tämä, tämänlainen vastuu ja tämän takia meidän pitää nyt sitten löytää vastauksia solidaarisuutta, mutta myös vastuullisuutta. Tämän takia esimerkiksi minä olen ylpeä, että minä ja komissio olemme tukeneet ehdotusta, jolla pyritään vähentämään korkoja, jotka painavat Kreikkaa. Ja nyt sitten sama pitäisi tehdä Irlannin kohdalla. Ja pyrimme siihen, koska olemme sitä mieltä, että se ei ole pelkästään oikeudenmukaista, että ei sanella tällaisia äärimmäisen hankalia, korkeita maksuja e, Kreikan tai Irlannin kansalaisille, vaan pyritään myös varmistamaan velan kestävyys. Ja tässä mielessä ja tässä hengessä, solidarisuuden ja vastuullisuuden hengessä, me voimme löytää yhteisiä ratkaisuja ja näin varmasti voitaisiin välttää eräs ongelma, jonka te mainitsitte ja joka huolestuttaa nimittäin tietynlainen jakolinja Euroopassa pohjoisen etelän välillä, keskustan ja periferian välillä. Me haluamme solidaarisuuden Eurooppaa, emme mitään ensimmäisen toisen luokan Eurooppaa. Me haluamme, että kaikki eurooppalaiset voivat tunnistaa Euroopan omakseen. Sitten jälleen kerran pääomasiirtojen kansainvälinen transaktiovero. Olen jo sanonut, en ole vain sanonut, vaan myös tehnyt sen. Olen puolustanut transaktioveroa G20 EU-nimissä. Tämä hylättiin suurella enemmistöllä kumppaneidemme parissa G20. Nyt kysymys, josta tänään keskustelemme on, voidaanko Euroopan tasolla vaiko ei voida toteuttaa pääomasiirtojen transaktioveroa. Puhutaan taas rehellisesti. Useat jäsenvaltiot vastustavat tätä erittäin jyrkästi. He eivät halua suostua tällaiseen. Mitä sanoin viimeisessä Euroopan neuvostossa oli, että komissio nyt tekee vaikutusarviointia eri vaihtoehdosta koskien rahoitussektoria ja me tulemme tekemään ehdotuksen varsin pian. Mielestäni oli erittäin tärkeää, että komissio tämän ilmoituksen antoi Euroopan neuvostossa, koska nyt meillä on ainakin päätelmät Euroopan neuvostossa ja siellä on sitoumus tarkastella ehdotuksia, joita komissio tulee tekemään pääomasiirtojen kansainvälisestä transaktioverosta, koska minä uskon, että mitä tulee oikeudenmukaisuuteen, että on tärkeää, että rahoitussektori, joka pitkälti ainakin, tai sen käyttäytyminen ainakin osittain oli syynä kriisiin. Ja sen pitää antaa nyt oma panoksensa sen selvittämiseen. Mielestäni tämä on aivan perustavanlaatuista oikeudenmukaisuutta ja tämä on minun kantani ja varmasti myös koko komissiokollegion kanta. Ja tulemme tämän suuntaisen ehdotuksia tekemään pian. Sitten CTTVstä jotkut vastustavat tätä neuvostossa, mutta komissio on kuitenkin tehnyt ehdotuksen ja me tulemme taistelemaan sen puolesta, koska me uskomme, CCTV on tärkeä yhtenäismarkkinoiden loppuun viemiselle, ja tällaista lähestymistapaa me juuri puolustamme. Arvoisat parlamentin jäsenet, me olemme keskustelleet väli, näistä välineistä varsin pitkän ajan jo. Nyt on aika saada prosessi ja välineet sisällön palvelijoiksi. Prosessi ja välineet ovat tärkeitä, mutta ne kuitenkin palvelevat sisältöä, ei niitä voida korvata. Ja haaste, joka pitää ratkaista, on taloudellinen uudistumiskykymme. Todellisuutta on, että jotta pystytään investoimaan, me tarvitsemme luottamusta. Ja luottamus riippuu kyvystämme uudistaa, innovoida, tulla kestävämmiksi, kilpailukykyisemmiksi. Meidän ei pidä sotkea syytä ja seurausta. Investointeja, investointeja houkutellaan, jos me noudatamme EU 2020 strategiaa varsin nopeasti ja ratkaisevasti. Jos me jatkamme pyrkimystämme tavoitteisiimme, kohti Eurooppaa, joka toimii kestävällä pohjalla ja on kilpailukykyinen ja solidarisuuden hengessä. Solidarisuutta tarvitaan myös kaikkien jäsenvaltioiden kesken, mukaan lukien Portugali. Tarvitaan sillekin. Ja sitten kun täällä puhuttiin kerran Portugalista, ystäväni Martin Schulz otti sen esille. Te tiedätte varsin hyvin, että komission puheenjohtajana minä en voi puuttua sisäpoliittisiin kysymyksiin Portugalissa. Jos jonakin päivänä ette enää ole sosiaalisen ryhmän puheenjohtaja, teillähän uskon, että saat hoidatte virkaanne täysin riippumattomasti, ettekä puutu mitenkään ryhmänne sisäisiin kysymyksiin jos teillä näin, näin käy. Ja samalla minun pitää teille sanoa, että poliittinen kriisi Portugalissa ei tehnyt tästä kysymyksestä mitenkään helpompaa. Portugalissa oli jo tilanne, joka oli melkoisen hankala, mutta toimielinten Euroopassa pitää kunnioittaa myös kansainvälistä demokratiaa ja päätösvaltaa, parlamentin päätöksiä. Ja nyt me toivommekin, että Portugali tulee löytämään parhaimman ratkaisun. Ainakin komissio toivoo tätä ja on Portugalin rinnalla, jotta voidaan löytää parhaimmat ratkaisuvaihtoehdot, tietenkin noudattaen aina tehtyjä sopimuksia Portugalin kanssa. Ja Portugalin tiettyä vastuuta myös eurooppalaisia kumppaneitaan kohtaan. Mielestäni tässä hengessä solidaarisen, aktiivisen solidaarisuuden ja vastuullisuuden hengessä me voimme reagoida kriisiin kunnolla. Täällä näin tänään sellaista pikemminkin pessimististä, pessimististä tunnelmaa, ja se on totta. Tietysti puhutte eurooppalaisena parlamentin jäsenen, ja te tavallaan heijastelette eurooppalaista valalla olevaa tunnelmaa ja mielipidettä, mutta samalla meidän, vaikka olemmekin huolissamme, meillä pitää olla myös rohkeutta, poliittista rohkautta, ja selvänäkeisyyttä ja osoittaa, että luotamme eurooppalaisen hankkeeseemme, koska en, en usko, että pessimististä pelkästään riittää, kun halutaan palauttaa usko ja luottamus Euroopan komissioon valmis tekemään jatkossakin työtä innokkaasti teidän kanssanne, Euroopan neuvoston kanssa neuvoston ja kaikkien toimijoiden kanssa saadaan aikaan kestävämpi, vahvempi, tasa-arvoisempi, oikeudenmukaisempi, kilpailukykyisempi Eurooppa. Kiitän huomiostanne. Thank you, thank you very much, Mr. Commission President. Kiitoksia kovasti komission puheenjohtaja. Ei sinisiä kortteja, ei ainakaan tässä vaiheessa tähän kellon aikaan. Hyvät kollegat, ymmärtähän te kaikki englantia, hyvä. Te näette, että tuolta taululta, että äänestys alkaa vasta kymmentä yli. Älkää puhuko nyt, olkaa ystävällisesti hiljaa, koska haluamme vielä antaa neuvoston puheenjohtajalle mahdollisuuden puhua niin ja ki- kuunnella matkaa. Toki ei ehkä niin pitkään kuin komission puheenjohtaja, mutta Van Rompuy, te saatte nyt puheenvuoron. Hetkinen vielä. Madame, Madame you please, you please sit down? Olkaa hyvät ja istuutukaa, myös EPP-ryhmässä istuutukaa. Myös PEPC-kollegat, olkaa hyvät ja istuutukaa, olkaa hiljaa. Pullinat pois. Ainoa henkilö, joka saa nyt puheenvuoron, on Van Rompuy. Olkaa hyvä. Puheen, puhemies, hyvät kollegat, olen erittäin iloinen voidessani puhua näin suuren yleisön edessä. Ehkäpä suurimman sen jälkeen, kun minusta tuli neuvoston puheenjohtaja. Mais je, je crois savoir que mutta uskon tietäväni, että ette te vain minun vuokseni tähän täysistuntosaliin tulleet. Haluaisin kiittää teitä kaikkia huomioistanne, olivatpa ne myönteisiä tai kielteisiä. Haluan kiittää teitä kaikkia kommenteistanne ja erityisen merkittävästi panin merkille sen, että neuvoston sisällä olemme saaneet yhteisymmärryksen kaikkien teidän maidenne eri hallitusten välillä, joissa on sosiaalidemokraatteja, kristillisdemokraatteja, on konservatiiveja, on liberaaleja. Kaikki eri poliittisiin perheisiin kuuluvat ovat saaneet aikaan yhteisymmärryksen. Ja haluan tietysti olla idealisti, haluan luoda, ei, mutta minä, en minä halua luoda mitään unelmia, turhia unelmia, mutta niin pitkälle kuin mahdollista pyrin tähtäämään pitkälle, pyrin toimimaan niin, että suurimmassa osassa tapauksista voimme saada e, neuvoston ehdotukset ja komission ehdotukset ja neuvoston tulokset lähestymään toisiaan. Esimerkiksi kun neuvosto järjesti työryhmän, joka koskee taloudellista hallinnointia, niin tuloksemme olivat aika pitkälle samankaltaisia kuin mitä komissio oli ehdottanut. Tämä on hyvä asia ja myös parlamentin korsi tässä keossa oli omiaan vain parantamaan tulosta. Eli juuri tällä tavalla minä haluan peräänkuuluttaa konsensusta, mutta myös yhteisöllistä lähestymistapaa ja uskon, että tässä roolissa nyt onnistuin. Mitä tulee Europlus-sopimukseen, niin tehän tiedätte, että pienen pieni muistio ö, oli keskustelujemme perustana ja se asiakirja, joka ö, oli tämän pohdinnan tulosta, niin suurin osa teistä on sanonut, että on tärkeää, että kukin jäsenvaltio liittyy Euro Plus-sopimukseen. Eli olemme onnistuneet saamaan aikaan kompromissin niiden kunnianhimoisten tavoitteiden välillä, joiden mukaan talouden täytyy pysyä kilpailukykyisenä ja valtion rahoituksen kestävänä. Ja toisaalta olemme saaneet kompromissin kansallisen tason täytäntöönpanon välillä. Anteeksi, että joudun keskeyttämään sanoa puhemies. Voisitteko te hyvät mepit olla hiljaa? Sanon teille kaikille, että älkää puhuko ja toivottavasti nämä salipalvelijatkin voivat Eli herra Schröder, äh, rouva Schröder, istutukaa paikoille. Herra Van Rompuy, te olette ainut, joka puhuu. Ähm, äh, no minä yritän tehdä asian teille hieman helpommaksi ja antaa teille mahdollisuuden siihen, että teitä kuunnellaan, mikäli se te sen sallitte. Toinen huomioni liittyy metodologiaan. Usein kun Eurooppaa kritisoidaan, niin kritiikki on perusteltua syvällisesti, mutta ei välttämättä käyttää perussopimuksen mukaista. Esimerkiksi kun puhutaan ydinvoimasta, energiamiksistä, se kuuluu jäsenvaltioiden toimivaltaan, niin minä sille voi mitään tehdä. Kun puhutaan turvallisuudesta, turvallisuuden täytäntöönpanosta, niin se kuuluu jäsenvaltioiden toimivaltaan. Meillä on siis yhteisön toimivaltaa ja jäsenvaltioiden toimivaltaa, ja Euroopan neuvostossa pyrimme ottamaan kaiken mahdollisen irti sitä toimivallasta, jota meillä on ydinturvallisuuden osalta. Mutta minun täytyy tehdä työtä perussopimuksen mukaisesti on puhuttu minimipalkoista tietyissä maissa, sekin kuuluu kansalliseen toimivaltaan. Olemme puhuneet epätasa-arvosta, prekariaatista, epäoikeudenmukaisuudesta, mutta suurimmassa osassa tapauksista kyse on sellaisista toimista, joihin täytyy, joita täytyy toteuttaa kansallisella tasolla. Voin kyllä todeta, että on useita sellaisia toimia, joita täytyy toteuttaa vastaa julkisen rahoituksen kilpailu kestävyyden puolesta. Il, Euroopan tasolla pyritään äh, täydentämään näitä toimia, painostamaan näitä mm, maita puolustamaan yhteistä valuuttaa, mutta suurimmaksi osaksi ne te- toimet, joita täytyy tehdä konkreettisesti, niin kunkin, jäsenvaltioiden, kunkin jäsenvaltion täytyy itse varmistaa se, että omassa maassa asiat hoidetaan hyvin. Ja Euroopan tasolta tulee vain ylimääräistä painetta tähän. On myös totta, että Euroopan unionissa ei saada mennä väärille raiteille. Mitä em jos hallinnointi on liian heikkoa, niin sekä neuvosto että Euroopan parlamentti pyrkivät parantamaan, löytämään keinon parantaa talouden hallinnointia. Ja myös muissa tapauksissa, muissa ongelmatapauksissa toivottavasti löydetään kompromissi. 17 jäsenvaltion keskuspankkien johtajat ehkäpä ovat olleet kriittisiä tätä yhteistä taloudenhoitoa suhtaan, mutta voin myös viitata aika moniin muihin jäsenvaltioihin, jotka ovat ihan eri mieltä. Jos haluatte, niin voin kyllä nämä nimet myöhemmin teille antaa. Mitä tulee tämänhetkiseen meneillä olevaan kriisiin, hyvät kollegat? Meillä on tiettyjä instrumentteja, joista olemme tehneet päätöksiä tulevaisuutta silmällä pitää, mutta meillä on myös menneisyyden taakka kannettavanamme. Jopa parhaimmillakaan instrumenteilla, vakausinstrumentmekanismilla, taloudenhallinnoinnilla, sopimuksella, perussopimuksen muuttamisella emme voi ratkaista niiden maiden ongelmia, joilla tällä hetkellä on ongelmia, emmekä voi ratkaista pankkien ongelmia. Eli meidän täytyy ottaa huomioon tulevaisuus, mutta myös menneisyys. Menneisyydessä tietyissä jäsenvaltioissa on toimittu erheellisesti, on puuttunut poliittista ohjausta ja sitä on puuttunut myös Euroopan tasolla. Emme ole olleet riittävän kriittisiä itsemme kohtaan, mutta meidän täytyy toimia ja me tulemme toimimaan ja me olemme hyväksyneet riittävät tarpeelliset mm, toimet, jotta tämä kriisi ei toistuisi tulevaisuudessa. Mutta samanaikaisesti meidän siis täytyy ottaa huomioon myös menneisyydessä tehdyt virheet, jotka ovat nyt vaikuttanut niihin sellaisiin maihin kuten Irlanti ja Kreikka ja muihinkin maihin, jo, Olisimmeko voineet ryhtyä näihin toimiin vuosi sitten? Emme onko me, me olemme ö, hyväksyneet vakaus- ja ö, kasvusopimuksen, mutta sitä ei ole kunnolla toteutettu. Jos olisi, niin kriisit olisivat paljon pienet, vähemmät. Vuodesta 2010 alkaen meillä on ollut jo 2,5 prosentin kasvua. Jos ajatellaan vuosien 1999 2008 välistä aikaa, niin nyt meillä, meidän kasvumme on lähtenyt vauhtiin siihen verrattuna. Pitääkö meidän toimia vielä paremmin saada e-, enemmän kasvua? Kyllä. Ovatko julkiset investoinnit ainoa keino? Eivät todellakaan, eivät. Yhtenäismarkkinat ovat asia, joka on erittäin tärkeä asia. Meidän täytyy niitä syventää. Komissio on jo tehnyt ehdotuksia tähän suuntaan ja tässä tulevina viikkoina neuvostossa tullaan keskustelemaan näistä asioista samoin kuin syksylläkin. Ja sitten Libyasta vielä muutama sana. Paljonkin kritiikille on sijaa, mutta ilman Eurooppaa verilöyly Libyassa olisi ollut todella järkyttävä. Ilman Euroopan johtajuutta olisi tullut verilöyly minä tiedän, että te olette suhtautuneet hyvinkin kriittisesti, mutta me olemme toimineet oikeaan aikaan ilman Eurooppaa. Myöskään maailman tasolla ei olisi saatu aikaan tulosta. Kaiken sen kritiikin jälkeen, jota olen kuullut, niin haluan tätä totuutta korostaa olemmeko me tehneet syntiä menneisyydessä, olemmeko me toimineet tavalla, jossa olisi parannuksille sijaa? No kyllä, mutta totuus on tämä. Ja sitten vielä muutama sana omalla kielelläni hollanniksi. Kuulin, että Epping oli pettynyt. No minä olen pettynyt siihen, että älyllistä rehellisyyttä puuttuu muuttuu. En minä nyt tähän poraudu sen syvällisemmin, mutta sanon vain, että valokuvat puhuvat puolestaan. Ihmiset tietävät, että minä olen kyllä toiminut asianmukaisella tavalla ja minä olen pettynyt siihen, mitä Epping sanoi. Mr. Schulz, you wanted to take the floor. Schulz, haluatteko puheenvuoron? Kiitoksia puhemies. Puhemies, tämän keskustelun lopulla haluan antaa henkilökohtaisen lausuntoni, mutta en anna sitä pelkästään omassa nimissäni, omissa nimissäni, vaan myöskin niiden kollegojen nimissä, jotka seurasivat tätä keskustelua. Harvoin Euroopan parlamentissa olo aikanani minua, minä olen tuntenut, että minua kohdellaan niin huonosti kuin nyt teidän välillänne ja herra Paroson toimesta. Te komission puheenjohtaja kerrotte minulle, mihin aloitteisiin minä voin ryhtyä ja kuitenkin niillä on suuri enemmistö takanaan tässä talossa. Nyt annan teille neuvon esittäkää lainsäädäntöpäätöslauselmaehdotuksia pöydälle ja hyväksyttäkää ne tässä talossa, niin silloin neuvosto ei eh, saata itseään noloon tilanteeseen, mutta älkää te saattako itseänne noloon tilanteeseen. Ja heille neuvoston puheenjohtaja halusin sanoa, että te sanotte, että sosialistit, liberaalit ja eh, konservatiivit, kristillisdemokraatit saavuttavat eh, konsensusta neuvostossa neuvostossa. Siellä neuvostossa istuu valtioiden ja hallitusten päämiehiä ja me pyrimme siihen, että te pyritte siihen, että Lissabonin sopimusta tulkitaan päinvastoin kuin on tarkoitus. Lissabonin sopimuksen tarkoituksena on, että neuvosto saa enemmän arvostusta mm, ja te sanotte, että ähm, te päätätte enemmistönä. Te tulkitsette kuitenkin väärin Lissabonin sopimusta ja siksi Siksi on korkein aika, että Euroopan parlamentti ottaa ohjakset käsiinsä ja äh, puolustaa itse yhteisömenetelmää. Let's start the voting. Nyt aloitamme äänestyksen. That's the end of the debate. Keskustelu päättyy siis tähän. Haluan kiittää teitä kaikkia. Haluan kiittää Schulzia.